Hello, good afternoon. I would like... Äh, hyvää iltapäivää. Ehdotan, että aloitamme kokouksen, koska meillä on tänä iltapäivänä tiukka esityslista. Tämähän on viimeinen kokousviikkomme. No niin, tervetuloa siis kaikille vielä. Ennen kuin pyydämme puheenjohtajavaltio Belgian edustajaa äh, kertomaan meille heidän painopisteistään eri sektoreilla. Haluaisin muistuttaa äh, esityslistamme täydentämisestä. Äh, muutamat ALDE, SND ja Vihreät ja Kuekin pyysivät lisäksi saada komissiolta tietoa libyalaisten, Libyassa olevien äh, äh, erityisesti siirtolaisten äh, tilanteesta. Siitä on tarkoitus käydä keskustelua sitten EU, EP, Maghreb-valiokunnassa. Se on varmaan listalla sitten huomenna iltapäivällä sen jälkeen, kun komissaari de Gucht on tähän asiaan ottanut oman kantansa. Toivottavasti saamme komissaarilta siihen mennessä vastauksen ja vielä toinenkin ilmoitusasia, ja sen jälkeen voimme aloittaa varsinaisen kokouksen. Koordinaattoreiden ehdotuksen mukaisesti haluaisin ehdottaa myöskin sitä, että seuraavat nimetään esittelijöiksi tiettyihin aiheisiin. Anna Komes, Anna Komes ei vielä ole paikalla, koskien komission äh, äh, äh komission tiedonantoa CPRstä, kemiallista ja ydin Äh, se suunnitelmasta. Ja sitten Timothy Kirkup, Kirkup koskien Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja äh, Sveitsin osallistumista eri valiokuntien äh, töihin koskien Schengenin akiin soveltamista komission eri työryhmissä. Eli jos ei huomautettavaa ole, katsotaan asia hyväksytyksi. Ja näin sitten pääsemme Eh, tähän varsinaiseen esityslistamme sisältö ja sieltä eh, puhe salista. Kiitos. Tämä ei liity siihen, mitä te juuri ilmoititte. Tähän ei ole mitään sanottavaa, mutta ennen kuin menemme kohtaan kolme, haluaisin mainita toisen asian esityslistaan liittyen, eli huominen kokous, huominen kohta esityslistalla koskien Libyaa ja Eritreaa. Vihreät pyysivät, että molemmat komission jäsenet, Wallström ja Fyyle olisivat paikalla. Ja olin ymmärtänyt, että toistaiseksi on kutsuttu paikalle Malmström, mutta ei ole vielä saatu selvää vastausta, mutta Fyyle ei ole kutsuttu. Ja minä haluaisin nyt taas kerran mainita sen, että tämä asia koskee sekä turvapaikkaa että maahanmuuttoasioita, että myös naapuruspolitiikan asioita. Ja sen takia haluaisin taas kerran korostaa sitä, että me mielellämme kutsuisimme paikalla myös Rapuulan huomenna. Kiitos. Kiitoksia. Sihteeristö ottaa tähän kantaa. Ja sieltä sihteeristöstä... Not have any information about this matter. Niin, meillä ei itse asiassa ole mitään tietoa tähän liittyen, eli jos haluatte tehdä päätöksenne siihen liittyen, liittyen, ketä komission ja sinne tänne pitää kutsua. No aivan ensiksi meidän pitäisi saada tietoa siitä, mitä me tarkalleen aiomme ottaa esille heidän kanssaan. Ei meidän voi yksinkertaisesti sanoa, että no niin, puhutaan Eritreasta ja Libyasta tai somalialaisista Kreikassa kertomatta sen enempää, mistä on tarkoitus puhua. No tämä olisi ensimmäinen vaihe, kun nämä tiedot on saatu, niin sen jälkeen sitten ymmärrettäisiin tarkalleen, mistä on kyse. Ja sitten voitaisiin myös tehdä päätös siitä, kutsutaanko komission sen paikalle vai ei. Siinä siis edustaja Busutil. Niin en, äh, äh, äh, poliittiset ryhmät olivat tätä pyytäneet, kuten mainitsin. Ja, äh, Tokko tähän asiaan nyt kannattaa tämän enempää aikaa tärvätä. Tietysti ymmärrän kritiikkinne, mutta siellä useat puolueryhmät sen hyväksyivät ja halusivat esityslistalle. Nyt tämän toisen seikan, eli komissaari Fyylen kutsumisen me otimme yhteyttä komission jäsenen sihteeristöön ja ilmeisesti hän palaa paikalle 14. päivä, mutta emme tiedä tarkalleen milloin. Tiedän, että ulkoisen valiokunta nyt miettii sitä, miten tähän pyyntö pitää suhtautua, mutta Liben osalta on kyllä mahdotonta järjestää kokous tuolloin. Thank you very much. Kiitos tästä pyrimme tässä eh, etenemään esityslistalla toivottavasti tästä ja kohdasta saadaan lähempi tieto. No niin, nyt sitten eh, pyytän, pyydän ministeri de Klerkia esittelemään eh, Belgian puheenjohtajakauden painopisteitä oikeus, oikeuden alalla. Tässä tietenkin Libe-valiokunta on koko ajan erittäin kiinteästi mukana tämän ohjelman toteuttamisessa Eh, herra de Klerk, olkaapa hyvä. Chair, thank you. Mag ik eh, Nederlands spreken, mijn moedertaal? Het is... Voisin puhua hollantia, eli omaa äidinkieltäni. On eh, suuri kunnia saada olla täällä tänään. Ja juuri tämä valiokunta on äärimmäisen dynaaminen, se on saanut paljon aikaan – ja kun käsittelimme Swiftia, niin olin jo yhteydessä joihinkin tämän valiokunnan jäseniin. Ja viime viikolla minulla oli kunnia saada olla mukana Strasbourgin täysistuntokeskustelussa. Kiitän lämpimästi puheenjohtajaa siitä, että Olemme tehneet yhteistyötä sopimuksen eteen. Saman kiitän esittelijä Alvaroa lämpimästi. Mielestäni tämä mietintö on erinomainen ja on hyvä, että tässä on ollut yhteyksiä komission ja muihin toimijoihin. Nyt sitten Belgian puheenjohtajakaudella meidän täytyy pohtia sitä, miten Tukholman ohjelma voidaan täyttää elämällä. Meillä on erilaisia prioriteetteja, joista puhun. Ja haluaisin tietenkin käydä keskustelua kanssanne, jotta voimme todella saada aikaan todellista edistystä. Jatkamme tietenkin siitä, mitä Espanja on saanut aikaan puheenjohtajakaudellaan. Ja tärkeää on juuri saada aikaan jatkuvuutta. Tässä ei ole kyse pelkästään meidän puheenjohtajakaudestamme, vaan siitä, että kaikessa voidaan toimia niin, että saadaan aikaan jatkuvuutta. Haluaisin mainita kolme asiaa, joita me haluaisimme edistää ja täytäntöön panna. Yksi niistä on perinteisesti meille hyvin tärkeä asia, eli se, että voidaan suojata rikollisuuden uhreja. Tämä on ollut meille jo pitkään hyvin tärkeä asia. Olemme korostaneet sitä ja sen tärkeyttä jatkuvasti. Ja esimerkiksi juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, kuten lapsia, jotka joutuvat lapsipornografian uhreiksi. Heitä täytyy suojella ja tämä on asia, johon täytyy puuttua entistä tiiviimmin myös Euroopan tasolla, koska tämä on asia, joka ylittää rajoja. Haluaisin kiittää Espanjaa puheenjohtajavaltiona, joka siitä, että he toimivat tässä asiassa. Ja olemme nyt päässeet alulle tällaisessa eurooppalaisessa suojelumääräyksessä ja sitä koskevassa asetuksessa. Ja nyt sitä lähdetään toteuttamaan eri jäsenvaltioissa. Belgia haluaa syventää tätä kysymystä ja varmasti tämä on tärkeä asia myös teille. Sitten puheenjohtaja me haluamme käydä entistä tiivimpää keskustelua Libe-valiokunnan kanssa direktiivistä, joka koskee esimerkiksi ihmiskauppaa ja ihmiskaupan uhreja. On hyvin tärkeää, että tämä väline saa oikean muotonsa ja tulen tekemään kaikkeni vakuuttaakseni kollegani neuvostossa siitä, että meidän täytyy toimia kunnianhimoisesti mutta samalla pyrin siihen, että pääsemme parlamentin kanssa tästä tekstistä yhteisymmärrykseen jo ensimmäisessä käsittelyssä. Meidän täytyy ponnistella sen eteen, että saamme yhteistä politiikkaa myös lapsi hyväksikäyttökysymyksissä ja lapsipornografiassa – ja haluaisimme aloittaa keskustelut näistä asioista valiokuntana jäsenten kanssa mahdollisimman pikaisesti. Toinen painopiste alueemme oikeudellinen ja juridinen yhteistyö. Sitä tulee parantaa entisestään, kun torjutaan rikollisuutta ja entistä voimakkaammin meidän täytyy tehdä myös yhteistyötä tuomioyhteistyötä täytyy tehostaa EUn tasolla, jotta voidaan torjua rikollisuutta entistä paremmin. Ja meidän täytyy todella myös toimeenpanna asioita. On aivan selvää, että meidän täytyy tunnustaa toimemme molemminpuolisesti, mutta meidän täytyy päästä myös askel eteenpäin. Belgialle sen puheenjohtajakaudella on hyvin tärkeää se, että kaikkia vastavuoroisen tunnustamisen menetelmiä tehostetaan ja laaditaan sellaista metodiikkaa, jolla täytäntöönpanoprosessi lainsäädäntövälineissä todella helpottuu. Eli vastavuoroisuus on tärkeä, mutta myös todellinen täytäntöönpano. Ja tässä on tärkeää seurata eri maiden kehityskulkua ja syksyllä tämän, tämä otetaan käsittelyyn oikeusministeriössä, oikeusministeriöiden neuvostossa. Ja me tarvitsemme tällä alalla myös yleisen yhteistyövälineen. Esimerkiksi Tukholman ohjelman osalta on joukko jäsenvaltioita, jotka tekevät yhteistyötä. Ja Belgia on tehnyt aloitteen tällaisesta eurooppalaisesta välitystoimesta ja sitä, että tunnustettaisiin esimerkiksi todisteaineisto vastavuoroisesti. Ja on tärkeää, että saamme pikaisesti standardisoituja menetelmiä, mitä tulee tutkimuksiin tai tuomar, tuomarikunnan toimintaan eri jäsenvaltioissa, koska tällä tavoin voimme vastata eri tarpeisiin, joita meillä on, ilman että rajoitamme kyseessä olevien henkilöiden oikeuksia. Belgia haluaisi edistää tätä aloitetta omalla kaudellaan. Ja haluamme edistää tätä nyt yhteispäätösmenettelyssä. Sitten seuraava kohta, josta haluaisin lyhyesti puhua. Tästä tulemme järjestämään Bryggessä syyskuussa seminaarin, niin se koskee siis Eurojustia. Eurojust on oikeudellisessa yhteistyössä äärimmäisen tärkeä tekijä – ja meidän täytyy täytäntöön panna Eurojustin uusia puitteita. Niin, että voimme parantaa toimintaa Euroopan tasolla. Ja Euroopan oikeudellinen verkosto on tässä tärkeässä roolissa. Meidän täytyy toimia kunnianhimoisesti. Ja itse olen vakuuttunut siitä, että näin voidaan paremmin saada asiat paremmin syytteeseen. Syyte, menettelyt onnistuvat nopeammin. Ja Lissabonin sopimus edesauttaa tässä myös. Esimerkiksi mitä tulee eurooppalaisen syyteviranomaisen. Ja tästä tullaan keskustelemaan oikeusministeriöiden ministereiden kanssa. Ja mitä tulee tuomariyhteistyöhön, olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme juuri tavallaan arkipäivän yhteistyötä raja-alueilla. Ihmiset, jotka asuvat Euroopassa raja-alueilla, tietävät, että on tärkeää tehdä töitä Euroopan laajuisesti rajat ylittävästi. Me voimme laatia suuria suuntaviivoja, meillä voi olla periaatteita, mutta tämän täytyy näkyä myös jokapäiväisessä toiminnassa. Ja siksi Belgia järjestääkin näistä kysymyksistä seminaarin. Ja sitten kolmas prioriteettimme on pääsy oikeustoimien piiriin. Me haluamme entistä paremmat takuut kansalaisille entistä parempaa varmuutta. Esimerkiksi eurooppalainen ihmisoikeusyleissopimus on väline, jolla voidaan parantaa kaikkien Euroopan kansalaisten oikeuksia. Ja toivomme, että EUn, siis komission ja Euroopan neuvoston väliset sopimukset syyvät hyvin. Me tulemme käsittelemme myös komission uutta ehdotusta tiedotu, tiedonsaannista pidätetyille henkilöille ja niin edelleen. Tässä on siis kyseessä komission aloite ja toivottavasti pääsemme asiassa eteenpäin. Jäsenvaltiotkin ovat tehneet selväksi sen, että tämä kysymys on niillekin tärkeä ja kansalaiskysymyksissä meidän täytyy todella tehdä kaikkemme, jotta komission aloitteet, jotka parantavat kansalaisten arkipäivää, saadaan toteutettua käytännössä ja toimenpantua. Tästä tulen kertomaan vielä juuri valiokunnassa lisää. Sitten lopuksi e-justice, sähköinen oikeus. Se on hyvin tärkeää, kun luomme eurooppalaista suojaa. Haluamme todella käyttää kaikki keinot hyväksemme, jotta Eurooppa, Euroopassa oikeus toteutuisi kaikille. Ja siihen tämä Injustice on juuri oikeanlainen väline. Tämä koskee sähköisiä etäkokouksia, sähköisiä allekirjoituksia, maksuvaikeusrekistereitä ja tämän kaltaisia kysymyksiä. Ja epämuodollisessa ministerineuvostossa tullaan käsittelemään sitä, että luotaisiin e-justice internet-sivusto ja Rova Reding komissiosta ja Liven ja Jurin valiokuntien puheenjohtajat tulevat näihin töihin mukaan. Lopet Aguilar ja Lene. E-Justice on siis väline, jota kaikki Euroopan kansalaiset voivat käyttää. Näin he voivat, voivat luoda todella, tai voivat saada hyvän käsityksen siitä, minkälainen järjestelmä on. Ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta tämä todella toteutuisi ja näkyisi kourin tuntuvasti arjessa. Ja mitä sitten tulee transatlanttisiin suhteisiin, Ja se onkin tässä yhteydessä hyvin tärkeää. Me olemme neuvostossa nyt siis hyväksyneet neuvottelumandaatin tietosuojasopimuksen neuvottelemiseksi, eli SWIFT-sopimus. Se on poliittisesti äärimmäisen painava sopimus ja tulemme käyttämään aikaa, jotta saisimme aikaan todella kunnianhimoisen välineen. Ja tässä on mielenkiintoista seurata myös sitä, mitä Euroopan parlamentissa tältä osin tapahtuu. Meillä on siis paljon kunnianhimoisia tavoitteita, mutta olemme sitä mieltä, että tärkeää on jatkuvuus, tarvitaan hyvää viestintää tämän valiokunnan kanssa ja olen varma, että voimme saada aikaan edistystä. Ja vakuutan teille, että olemme ymmärtäneet kaikki viestit, joita parlamentista on tullut, esimerkiksi työmenetelmistä, keskusteluista, neuvoston komission ja teidän välillänne. Ja tämä on juuri oikea paikka saada aikaan edistystä asioissa oikeussuojakysymyksissä kaikille kansalaisille. Kiitoksia, että kuuntelitte nyt vastaan mielelläni kysymyksiinne. Kiitoksia tästä esityksestä. Vaikutti aika kunnianhimoiselta suunnitelmalta. Nyt kysymyksiä on varmaan kosolti luvassa. Ensin koordinaattorit, herra Busutil. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos, herra ministeri, siitä, että äh, tulitte paikalle. Ja kiitoksia tästä yksityiskohtaisesta ja mielenkiintoisesta Painopistealue luettelosta puheenjohtajakaudellanne. Muutama kysymys aloitteistanne puheenjohtajakaudellanne, erityisesti mitä tulee eurooppalaiseen todistus, todistes, todistusmääräykseen. Se, tämä välttämättä liity niin paljon tähän sisältöön, tämä minun kysymykseni, kuin tähän menettelytapoihin. Ministerihän varmaan tietää, että viimeksi kuluneiden kuukausien aikana suht, suhteemme eh, neuvostoon ja komissioon ovat olleet aika kireällä eh, ajatellen juuri näitä aloitteita, joihin museat ja sen maat ovat jo itse asiassa eh, tarttuneetkin. Sen vuoksi haluaisin kysyä teiltä, onko puheenjohtajavaltio tästä asiasta neuvotellut komission kanssa ja onko komissio tässä täysin rinnoin mukana? Eli pyritäänkö hiomaan yhteinen kanta komission kanssa tästä meille tulevasta ehdotuksesta. Haluaisin todellakin saada lisää, nähdä lisää harmoniaa neuvoston ja komission välille tämän tapaisisten aloitteiden ja kyseen ollen. Nämähän ovat erittäin tärkeitä erityisesti Euroopan parlamentin työn kannalta Eh, ihan samalla tavalla kuin tämä eh, suojelumääräysaloite on täällä ollut hyvinkin suuren kiinnostuksen kohtaan, kohteena. Olemme valmiita toki läheiseen yhteistyöhön kanssanne, mutta haluamme, eh, että parantaa yhteistyötä vielä komissiosta lähtöisin olevan molemminpuolisesti hyväksyttävän ehdotuksen kautta. Onko teillä kommentteja tähän? Kiitoksia Äh, otetaanko pari-kolme kysymystä kerrallaan, ministeri, ja sitten vastaatte niihin äh, yhdessä. Äh, Carmen Romero Lopez haluaa sosiaalidemokraattien missä kysyä kysymyksen. Carmen, haluaisitko esittää jonkun kysymyksen? SD-ryhmän nimissä kysymyksen. Jos näin on, niin ole hyvä. Sí, gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Meitä kiinnostaisi kovasti saada vähän lisää tietoa siitä, mitä sanoitte liittyen asioihin, jotka ovat loppuun saattamatta Ruotsin ja Espanjan puheenjohtajakausien jälkeen. Tietysti meitä kiinnostaa naiskauppa ja lasten hyväksikäyttö, eli tämä alaikäiskysymys. kysymys. Ja sitten kollega Posutti tästä asiasta puhui, mutta haluaisin kuitenkin itsekin vielä pyytää lisää tietoa eurooppalaisista suojelumääräyksistä. Tehän tiedätte, että naisiin kohdistuva väkivalta on sellainen ilmiö, jota ei Euroopan unionissa ole vielä tarpeeksi hyvin tutkittu, ei ole tilastoja eikä tietoja. Ja haluaisimme Euroopan maiden edistyvän lisää tämän ongelman tuntemisessa ja myös siinä, että määriteltäisiin paremmin naisiin kohdistuva väkivalta, kun tähän liittyvää direktiiviä ei ole olemassa. Eurooppalainen suojelumääräys lähtee liikkeelle aina hätätilanteesta. Ja koska kyseessä ovat hätätapaukset, niin käytettävät mekanismit ovat erityismekanismeja – ja siksi haluaisin kysyä, onko, niin kuin Belgia puheenjohtajavaltio nyt kertonut, onko tarkoituksena ottaa tämä asia jatkokäsittelyyn, ja jos näin, niin onko tarkoitus paneutua tähän asiaan teidän kaudellanne, vaikka siihen liittyy niin paljon mutkikkaita ulottuvuuksia. Ja oletteko sitä mieltä, että kautenne aikana pyritään siihen, että tämä asia etenisi? Kiitos. Um, I would like to, to ask, uh... Minä haluaisin, uh, että ministeri vastaisi näihin kysymyksiin nyt sitten yhdessä, koska ne kytkeytyvät toisiinsa tämä suojelumääräys ja sitten tämä kissan hänen veto uh, komission ja edellisen puheenjohtajan valtion Espanjan välillä. Voisitteko nyt jo tähän kenties heti vastata, herra ministeri? Dank u, Kiitos puheenjohtaja. Kysymys tästä jatkuvuudesta tai siihen liittyen oli hyvin tärkeä. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän eurooppalaiseen tutkimusmääräykseen ja tähän todistusmääräykseen. Tästä käydään ja pitääkin käydä edelleen keskustelua. Ja tutkimusmääräyksessä tarvitsemme ensin tällaista maailmanlaajuista kartoitusta. Tämä on hyvin uudenlainen aloite, jonka olemme ottamassa käyttöön. Ja useat jäsenvaltiot ovat tässä jo mukana. Olemme keskustelleet tästä hyvin laajasti komission kanssa ja komissio on vahvistanut, että tässä halutaan toimia hyvin rakentavasti ja uskommekin, että tämä tulee varmasti suimaan varsin harmonisesti komission neuvoston ja tietenkin yhteisymmärryksessä myös parlamentin kanssa. Ja uskon, että meidän täytyy pohtia asiaa jatkuvasti yhdessä. Swiftissä puhuttiin lyhyistä määräajoista. Eroja oli paljon, mutta tässä täytyy todella nyt pohtia kuinka voitaisiin lähteä aloitteisiin, kun tilanne on tavallaan kolmijakoinen. Ja juuri todistusmääräyksestä meidän täytyy saada myös lisää tietoa siitä, kuinka sitä voidaan toteuttaa yhdessä tutkimusmääräyksen kanssa. Ja Belgian näkökulmasta meillä on hyviä yhteyksiä myös komissioon, kun mietimme, miten tätä voidaan poliittisesti ja teknisesti toteuttaa. Sitten kysymykset, joista Rova Lopez puhui, naiskauppaa ja laajemminkin ihmiskauppaa ja lapsiin liittyviä ongelmia täytyy pohtia entistä syvällisemmin ja asioita tulee vahvistaa tältä osin. Meillä onkin uusia aloitteita myös tässä ja haluamme pitää näitä kysymyksiä prioriteettina ja haluamme toimia tässä yhdessä komission ja tämän valiokunnan kanssa. Haluaisimme toteuttaa näitä asioita ja uskonkin, että voimme saada paljon aikaan omalla puheenjohtajakaudellamme. Ja tästä on jo aikaisempia aloitteita, esimerkiksi ihmiskaupasta. Ja mitä tulee sitten lasten hyväksi käyttöön, minähän viittasin tähän kysymykseen omassa esityksessäni. Niin Tähän liittyy esimerkiksi internet hyväksikäyttö. Ja meillä on tässäkin uusia aloitteita, joita on otettu käyttöön. Ja haluaisimme tehostaa niitä entisestään. Mutta tässäkin on tärkeää varmistaa juuri jatkuvuus. Me belgialaisina olemme äärimmäisen mielenkiinnolla mukana tukemassa näitä tärkeitä asioita. Toinen jatkuvuuskysymys liittyy myös tähän eurooppalaisen suojelu, suojelumääräykseen. Tässä jatkamme Espanjan linjoilla. Ja haluamme lisää teknisiä yksityiskohtia, juridista tietoa ja haluamme puuttua juuri rikollisiin elementteihin. Haluamme selvittää niitä entistä paremmin. Ja nämä tulevat neuvostossakin esityslistalle ensimmäisessä epävirallisessa ministerineuvostossa. Ja toivottavasti saamme aikaan sitten sellaisen muut, mu, muutetun tekstin, joka käsittelee teknisiä kysymyksiä entistä paremmin. Näin voimme sitten saada aikaan edistystä ja jatkaa tätä Espanjan aloitetta, joka koski eurooppalaista suojelumääräystä. Tämä on hyvin tärkeää ja uskon, että tästä saadaan lokakuussa mahdollisesti virallinen päätös ja sopuaikaan. Kiitoksia kovasti. Jatkamme puhe- kyselykierrosta Alden nimissä Feber. Weber, kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos äh, alustuksestanne. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä ja kommenttia. Yritän esittää ne lyhyesti. Äh, yksi liittyy tähän Euroopan unionin ja Yhdysvaltain sopimukseen tietosuojasta. Totesit, mainitsitte tavoitteena olleen vähän kunnianhimoisempikin ratkaisu. Nyt mä haluaisin vielä, että konkretisoisitte, mitä oikeastaan näiltä sopimuksilta sitten haluatte jatkossa niin, että eh, eh, mahdollisesti sitten eh, jo osuisi tai olisivat yhdenmukaiset Yhdysvaltain kanssa jo solmittujen sopimusten sisällön kanssa. Sitten haluaisin vielä äh, palata tähän eurooppalaiseen äh, tutkintatodistusmääräykseen. Äh, tästä parlamentista saamieni kokemusten perusteella tiedän, että jäsenmaiden mielipiteet käyvät raskaasti ristiin tässä asiassa. Yhteistyö ei välttämättä ole ollenkaan niin sujuvaa kuin on nyt ymmärtää. Epäluottamustakin on kosolti, jos näin voidaan sanoa mitä tulee toimivaltuuksiin tai yhteistyöhön, yhteistyön muotoihin tai ylipäätään siihen, että ylipäätään annetaan toisille mahdollisuus tehdä tutkimustöitä omalla reviirillä, näin, sanottu, näin sanokseni. <clears throat> Mitä, mitä, tässä halu, mitä voisitte tässä tehdä tien tasoittamiseksi kohti todellista eurooppalaista tutkintamääräystä? Esimerkiksi Euroopan yleisen syyttäjän vakanssi on kolmas kysymyksen aihe, niin miten todennäköisenä pidätte, että, että tämä asia ylipäänsä nousee esityslistalle, puhumattakaan, että siinä konkreettista edistystä saavutettaisiin? Mainitsitte tästä Eurojust-seminaarista, jonka, joka on määrä syyskuussa järjestää ja Eurojust e- e- esittelijänä joudun nyt jo pahoittelemaan poissaoloa tästä tilaisuudesta, mutta en tiedä miten tätä nyt suunniteltiin. Ja kun jokainen nyt tietää, että kun jotain järjestetään Strasbourgin istuntoviikolla, e- silloin jäsenet ovat Strasbourgissa, ei sillä, että siellä haluaisimme olla, mutta pakko mikä pakko. Eli äh, on aika todella, todellakin hankalaa sitten äh, pyytää parlamentin jäsenten äh, läsnäoloa Strasbourgin täysistuntoviikkojen aikana. Pahoittelen, että, että, että näin on suunniteltu. Kiitoksia. Meillä on aika pitkä puheenvuoro, puhujalista. Sen vuoksi vetoankin teihin, että kysyisitte kysymyksen lyhyesti ja napakasti. Sitten taas niputamme muutaman kysymyksen yhteen ennen kuin ministeri vastaa. Edustaja Sargini ja sitten herra Tavares. Ehm, Kiitos. Liittyen kollegan kysymykseen, haluaisin esittää teille oman kysymykseni, joka koskee sopimusta amerikkalaisten kanssa tietosuojan osalta. Jos ymmärsin oikein, mitä sanoitte, niin on olemassa nyt puitteet neuvottelumandaatille, jotka komissio on pannut kokoon. Ja minä haluaisin tietää, mitä mieltä neuvosto on asiasta, milloin se aikoo hyväksyä neuvottelumandaatin. Voisitteko antaa vielä vähän lisätietoa siitä, minkälainen aikataulu tässä on, eli kuinkahan kauan menee ennen kuin tämä todellakin näkee päivänvalon. Ja kertokaa sitten vielä, haluatteko sitovan välinen tietosuoja koskien vai ette, jos se on vapaaehtoinen ja se on vain komission ja Yhdysvaltain välineen, jos tässä ainoastaan poliisi ja oikeuslaitos tekee yhteistyötä, jotka kaikki jäsenvaltiot, niin mistä kyllä tuntuisi siltä, että tässä on kyllä jääty junasta. Ja sitten minulla on toinenkin kysymys liittyen tietosuojaan, mutta tämä liittyy pikemminkin näihin matkustajatietoihin, PNR-tietoihin lentokoneiden osalta tai lentoliikenteen osalta. Täällä parlamentissa hyväksyttiin maaliskuussa PNR-päätöslauselma pyydettiin neuvottelumandaattia, joka kattaisi kaikki PNR-sopimukset, ei siis ainoastaan Yhdysvaltain kanssa tehtävät, vaan myös muiden kanssa tehtävät. Ja me sanoimme, että heinäkuun puolen väliin mennessä haluaisimme edetä tässä asiassa. Tämähän tarkoittaa sitä, että Belgian puheenjohtajakaudella tämä asia on teillä varmasti pöydällä. Odotamme teiltä toimia. Voitteko kertoa lisää? Kiitoksia. Sitten herra Tavares ja Kais, ja sitten voitte vastata kysymyksiin. Uh, uh, uh, Kiitoksia. Kollegani ovat jo esittäneet use, useimmat minunkin mielessäni pyörineet kysymykset. Eli siis nimenomaan kantaneet tästä tietosuoja- ja matkustajatietosopimusten puitteet ja niiden sopimusten tai neuvottelujen ja sopimusten toteutumisaikataulu on siis jo kysytty ole tietysti aika lailla yhtä mieltä Belgian puheenjohtajakauden painopisteluettelon sisällöstä, erityisesti mitä tulee lailliseen maahanmuuttoon. Monet, monet tässä salissa ovat, ovat sitä mieltä, että, <clears throat> että, että että jotkut, jotkut toimenpiteet ihan, ovat joko huonosti, huonosti toimivia tai muuten vajavaisia. Tässä, tässä tapauksessa nimenomaan kun peräänkuulutetaan harmoniaa lailliseen maahanmuuttoon, Äh, se on hyvin oikealla jäljellä, mutta haluaisin siihen, siitä muutaman lisää yksityiskohtia tietää. <clears throat> Yksi kysymykseni liittyy radikalisointiin. Äh, neuvostosta on äh, sitä, sen niminen, sitä asiaa käsittelevä asiakirja lähtenyt. <clears throat> Ja sitä on lehdistössä ja muualla käsitelty ja vaikuttaa kansanmakuun äh, äh, liian äh, laajalta. Se koko käsite sinänsä radikalisoituminen herättää intohimoja. Monet radikaaleiksi itsensä mieltävät eivät suinkaan ole väkivaltaisia luonteeltaan. Eli millä, minkälaisesta radikalisoinnin valvonnasta tässä nyt sitten oikeastaan on kysymys? ja miten neuvosto äh, varmistaa sen sitten, että, että, äh, että radikalisoinnin valvonnan puitteet sitten tulevat äh, noudattelemaan demokraattisesti valittujen parlamenttien, parlamenttien määräyksiä. Sitten pakolaisten palauttaminen Minusta seuraava, tämä koko pakolais- ja maahanmuuttopaketti kuuluukin lähinnä seuraavaan asiakokonaisuuteen, sanoo keskeyttäjä puhe, puhe, puheenjohtaja. Kiitoksia, pahoittelen tätä keskeytystä, sanoo puhe, puheenjohtaja. Herra Klais vielä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Niin, täällä viitattiin siihen, että että Belgia haluaisi osaltaan edesauttaa syyttäjäviranomaisen syntymistä Euroopan tasolla. Jos oikein nyt ymmärsin, tästä käydään keskusteluja nyt neuvostossa. Ja rikosoikeuteen liittyen tässä on jo tiettyjä toimia olemassa. Miltä tilanne näyttää? Kuinka tämän on tarkoitus toimia käytännössä? Mikä olisi tällaisen eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen lisäarvo. Jäsenvaltiossahan on oma syytön viranomaisensa, tai niitä on useita, ja tässä olisi tarkoitus parantaa siis yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ja jos sallitte, kysyisin, miten eurooppalainen syyttäjäviranomainen pystyy toimimaan yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa. Kiitos. Voisitteko nyt vastata lyhyesti näihin kysymyksiin, jotka koskevat teidän alanne ja sitten menemme seuraaviin kohtiin. Kiitos. Pyrin nyt puhumaan lyhyesti tietosuojaan liittyen. Tämä on tietysti hyvin tärkeä aihe. Me olemme keskustelleet Swiftistä jo aika pitkään ja on puhuttu TFTPstä ja siitä, että tarvitaan eurooppalainen malli – Näistä asioista aloitettiin keskustelut taas viime viikolla ja näistäkin säädöksistä äänestettiin. Sitten on yleinen keskustelu, joka koskee tietosuojaa laajemmalti ja siihen liittyen, miten tämä todellisuus voidaan muotoilla Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Tässä pitää olla hyvin kunnianhimoisia. Olemme pitkään keskustelleet yhdysvaltalaisten kanssa, mutta meidän pitää olla myös realistisia ja miettiä realistista suojelun tasoa, joka on meidän perinteemme mukaista kaikissa parlamenteissa kansalla on jo pitkään ollut kansalaisten tietosuojasäännöt. Eli tarvitsemme Euroopan laajuiset säännöt, jotka heijastelevat kansallisia toimia, mutta jotka myös antavat suojaa Yhdysvaltain näkökulmiin liittyen. Tämä on tietysti meidän painopistealueitamme ja se on neuvoston mielestä ensisijaisen tärkeää. Ja nyt vielä ole loppuvaiheessa. Meillä on vielä pitkät keskustelut edessä neuvostossa ennen kuin pääsemme laajan sopimukseen, mutta toivon kyllä, että ennen vuoden loppua pystymme saamaan aikaiseksi selvän neuvottelumandaatin, vaikkei neuvottelu saataisikaan päätökseen Belgian kaudella. Kuitenkin mandaatti olisi selvä seuraavalle puheenjohtajavaltiolle. Ja toinen kysymys koski eurojustia ja eurooppalaista pakettia. Olen pahoillani hyvä rova, että te päässyt tänne kokoukseen mukaan siihen kokoukseen, jonka mainitsin, sillä tämä keskustelu on hyvin tärkeä. Ja on hyvin oleellista, että meillä on mahdollisimman paljon tietoa näistä asioista, että vaihdetaan niin paljon asiakirjoja kuin vain pystytään. Ja näin pystytään tekemään päätös perustellusti. Emme kuitenkaan välttämättä halua saada aikaiseksi eurooppalaista pakettia ihan vain sen olemassaolon vuoksi, jos lähdetään keskustelemaan Eurostin roolista, ja tämä on hyvin kunnianhimoinen keskustelu, pitää miettiä sitä, miten koordinaatio tehdään ja miten tämän elimen helpotustyötä tehdään. Minä olen sitä mieltä, että jos tekee erinomaista työtä ja sitä pitää auttaa, jotta se pystyy vielä tehokkaammin torjumaan kansainvälistä räätyltävää rikollisuutta, mutta jos tähän pyrkii, niin on tehtävä selväksi, mikä tulisi olemaan kansallisten ja alueellisten syyteen asema tässä kokonaisessa rikosoikeudessa tilanteessa. Eli tässä nyt puhuta siitä, että otettaisiin jotain kansallisten järjestelmien sijaan käyttöön, mutta pitää puhua realistisesti siitä, mitä pystytään tekemään Euroopan tasolla. Olen vakuuttunut siitä, että jossain vaiheessa päästään siihen tilanteeseen, että kaikki ovat samaa mieltä, että tarvitaan Euroopan laajuista rikos oikeudesta toimintaa siksi, että meillä on hyvin paljon rajat ylittävää rikollisuutta. Järjestetyn rikollisuus on sellaista määrityksen mukaisesti ja siksi tarvitsemme toimintaa yhteisön sisäisten sopimusten mukaisesti. Minä olen todella vakuuttunut tästä ja varmasti tämän ymmärrätte, mutta todennäköisesti tästä näkökulmasta tulee laajemminkin hyväksytty, sillä tähän suuntaan ollaan menossa tietosuojasta jo puhuin ja neuvottelumandaatista ja aikataulusta, eli ehkä nyt jo vastasin näihin kysymyksiin. Sitten kollega varmasti puuttuu näihin muihin seikkoihin, kun hän hetken kuluttua tulee tänne puhumaan muuttoliikkeestä ja muusta. Kiitos oikein paljon. Täällä on vielä paljon muitakin kysymyksiä. Sofien Tveld ja sitten Jakoliina. Wel, voorzitter. Um, hartelijk welkom aan het... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Belgian puheenjohtajavaltion edustaja. todella odotan paljon tältä Belgian puheenjohtajakaudelta. Nyt Lissabonin sopimuksen ollessa voimassa. No niin, te viittasitte siihen, että aikaisemmalla puheenjohtajakaudella ja ylipäätään perusoikeuksilla ja kansallisilla kysymyksillä on myös tärkeä rooli. Haluaisin puuttua vielä perusoikeuksiin ja PNR-tietoihin. Itse olen tässä esittelijänä ja syyskuussa komissiolta on tarkoitus tulla tästä asiakirja. Keskustelemme aikataulusta vielä myöhemmin, mutta haluaisin kysyä yhteistä työstä. Täytyy todeta, että se on hyvin tärkeää. Swiftin osalta näimme, että neuvoston kanssa meillä oli paljon enemmän vaikeuksia kuin Atlantin toisella puolella olevien ystäviemme kanssa. Ja on tärkeää, että Eurooppa todella puhuu nyt yhdellä äänellä ja että neuvottelemme yhdessä kolmansien valtioiden kanssa. En tarkoita tässä nyt pelkästään Kanadaa, Australiaa tai Yhdysvaltoja, vaan myös muita mahdollisia valtioita, kuten Saudi-Arabia, Kiina ja niin edelleen. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on yksi yhteinen eurooppalainen kanta. Ja olisi hyvä, että neuvottelumandaatista ja jäsenvaltioiden roolista voimme saada vielä sel- selvyyttä. Ja jos katsomme tätä viisumivapautusohjelmaa, mikä tässä on kansallisten jäsenvaltioiden kanssa käytävien kahdenvälisten sopimusten rooli. Ja sitten vielä lopuksi puheenjohtaja, ehkä hieman asian vierestä, mutta kun katsomme rikollisuuden torjuntaa, niin mitä teette esimerkiksi petosten torjunnassa? Tiedän, että Belgia tekee tässä paljon. Eh, Kiitos, niin alle minuutti tässä olisi aikaa nyt. Niin, aivan lyhyesti. Sofi puhuikin jo paljon. Eli minä tässä rajoitun puhumaan lyhyesti. Kuusi, tai no aluksi tervetuloa paikalle, mutta kuusi kuukautta sitten kuulimme, mitä Espanja aikoo tehdä. Ja kuulimme siitä, mitä haluttiin tehdä. Ja kaikkeen ei ole päästy nyt aivan halutulla tavalla. Ja nyt Belgia oikeastaan vahvistaa nämä samat tavoitteet. Te puhuitte euro, justista, suojelumääräyksestä, ihmuskaupasta, lapsen kohdistuvasta pedofiilista ja niin edelleen. Kuuden kuukauden päästä teidän puheenjohtajakautenne päättyy. Ja mikä voi olla se tavoite, joka todella on tärkein? teille? Mik, minkä kunnianhimoisen tavoitteen täytyy täyttää, jotta Belgian hallitus oli, olisi tyytyväinen? Kiitos. Minä olisin puuttua kahteen asiaan, jotka mielestäni eivät ole vielä tulleet selväksi. Eli Joten tämän erittäin hyvään Espanjan aloitteeseen, eli eurooppalaiseen suojelumääräykseen, joka tunnetusti kovasti muuttui. sitä tuli lähestymiskielto ja sitten se sai taas uuden muodon. On selvää, että tässä on hyviä ajatuksia eikä kukaan te varmasti vastusta, mutta minä kuitenkin nyt panin merkille sen, että Espanjan aloite muotoillaan teknistä syistä uudelleen. Näin siis sanoi komissionisen Reding. Hän sanoi, että hän ei vastusta tätä sisältöä, mutta erot, mielipideerot tässä ovat teknisiä. Minä haluaisin nyt kysyä teiltä, hyvä ministeri, mikä olisi oikea oikeusperusta. perusta ja sitten toisaalta tämä eurooppalainen syyttäjälaitos. Me kuulimme Ruotsilta puheenjohtajavaltiona, että siellä ei sanottu mitään. Espanjan kaudella sanottiin hyvin vähän. Ja sitten kuulimme, että tekään ette sanoneet siitä, sanonut siitä mitään. Eli tiedämme, että tarvitaan 27 tahtoa ja tahtovaa tahoa, että saataisiin syytteen virasto etenemään. Haluaisin kuitenkin tietää että mihinkä käytännön toimiin Belgia IK puheenjohtajavaltiona ryhtyä edistääkseen syyttäjän laitosta, vai eikö teidän mitään muuta kuin, että Brugessa pidetään syyskuussa kokous, ja sitten kaikki laitetaan tähän eurospakettiin. Now, Madame Wikström. Kiitos, ja sitten eh, Rova Wikström. Det har varit intressant att höra hur ni nu tänker. Kiitos oli mielenkiintoista kuulla, kuinka te haluatte puuttua erilaisiin ongelmiin ja toimielinten väliseen sopimukseen. Europolin ja Eurojustin yhteistyökysymyksissä ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. On tärkeää, että meillä on yhteinen kanta näissä kysymyksissä, mutta meidän täytyy myös muistaa, että että jäsenvaltiossa ongelmat ovat erilaisia. Ruotsin puheenjohtajakaudella ja Espanjan puheenjohtajakaudella kuulimme tästä samoin oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Olemme kuulleet siitä, mitä oikeuslaitoksessa tapahtuu yhteisessä tuomaritoimissa niin ja niin edelleen. On siis tärkeää tietää, mihin suuntaan tässä mennään. Onko Belgialla jo selkeä konsepti tässä niin, että jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten toiminta muotoutuisi entistä paremmin? Tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska tässä on edelleen suuria puutteita. Selvästi myös Euroopan unionin toimielimissä ja viranomaisissa tai viranomaistasolla jäsenvaltioissa. Sitten mitä tulee näihin epävirallisiin neuvoston kokouksiin, tällä viikolla taitaa olla jo ensimmäinen kokous. Itse en ole ollut vielä kovinkaan pitkään parlamentin jäsenenä, mutta olen ymmärtänyt, että epäviralliset kokoukset ovat pitkä, pitkän aikavälin päätöksissä hyvin tärkeitä. Eli haluaisin tietää, mitä tässä tulevassa kokouksessa käsitellään, niin että me kansan edustajina todella tiedämme, mistä siellä puhutaan. Kiitoksia. Kaksi lyhyttä lisäkysymystä vielä ja sen jälkeen pyydämme teitä taas vastaamaan. Angelili äh, ja De Bauer. Eh, grazie. Kiitos ministeri oli hienoa kuulla, kun viittasitte lapsipornografian ja hyväksikäyttöasioihin liittyvän direktiiviin. Mutta haluaisin ehkä hieman enemmän tietoa aikataulusta ja myös sisällöstä. Haluaisin tietää, Onko tämä ehdotus todellinen prioriteetti Belgialle sen puheenjohtajakaudella? Ja kun otetaan huomioon se, että tästä ehdotuksesta on todella paljon keskusteltu, esimerkiksi oma ryhmäni kansanpuolue on järjestänyt kuulemistilaisuuden, ja Libe-valiokuntakin järjestää syyskuussa tätä koskevan kuulemistilaisuuden. Haluaisimme hieman yksityiskohtaisempaa tietoa. Kiitoksia Edith Bauer. Ja sitten Virago, joka on viimeinen kysyjä, ja sitten ministeri. Kiitoksia ministeri. Ja haluaisin kiittää teitä avoimesta mm, lähestymistavasta koskien ihmissalakuljetun ihmiskaupan vastaista taistelua ja sitä rajoittavaa direktiivi siitä halu, kysyisin kaksi kysymystä. Tässä valiokunnassa huomenna esillä olevaan, oleva luonnos on mennyt pidemmälle kahdessa suhteessa verrattuna komission ehdotukseen. Ensinnäkin tarkoitan tätä eurooppalaista koordinaattoria, koska meistä on tärkeää että tämä toiminta ja politiikka on mahdollisimman laaja-alaista ja hyvin koordinoitua. Ja toisekseen, mitä pakotteisiin tulee, me e-, ehdotamme varojen jäädyttämistä ja takavarikointia, jotta sitten tämä ympäristö tai ilmapiiri tulisi vähemmän houkuttelevaksi tälle toiminnalle. Mitä tästä olette mieltä? Ja toinen kysymys on, toinen kysymys liittyy siihen, mitä äh, äh, aiotte tehdä koskien tilapäistä äh, oleskelulupaa ja sen sitä koskevan säännösten uudistamista. Tämäkin kytkeytyy nimittäin ihmiskauppaan, koska se liittyy hyvin läheisesti uhrien suojeluun. Ja vielä viimeinen kysymys sanoo puheenjohtaja Hidalgo sitten vastauksia. Bueno, entre tantos parabienes. Kiitos. Kun tässä nyt on niin paljon myönteistä kuultu, niin haluaisin sanoa, että minä kyllä täysin petyin siihen, mitä te sanoitte. Tämä siksi, että kun te vastasitte suojelumääräykseen liittyen, naisten suojelumääräykseen liittyen, niin tehän kierrätte kokonaan tätä asiaa, ettei te mitenkään lähtenyt demokraattisen maanjohtajan tavoin tässä puhumaan. Ei tarvitse puhua tässä järjestäytyneestä vihollisuudesta. Ei, kyllähän me tässä tiedä, mistä puhutaan. Puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Eihän se liity mitenkään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, tietysti joissain tapauksissa, mutta ei kovinkaan usein. Eli te haluatte nyt hyviä suhteita, saada aikaiseksi Rova Reidingin päin niin poispäin, mutta sanotaan nyt asiat suoraan, kyllä me tiedämme, mitä mieltä Rova Reiding on tästä miele- tästä asiasta. Hänellä ei ole minkäänlaisia vaikeuksia liikkua täällä ympäri Euroopan, mutta on satoja naisia, jotka eivät pysty Euroopan ympäri liikkumaan, koska heidän entiset eh, puolisonsa ovat heitä uhkailleet, eivätkä he pysty liikkumaan tällä lailla vapaasti, niin kuin Rova Reding. Eli teidän pitää nyt ihan todellakin nyt ottaa tähän asiaan vastuullisesti kantaa, tai sitten teistä tulee sellainen puheenjohtajavaltio, joka ei uskalla toimia ollenkaan. Teidän pitää nyt tehdä se, mitä neuvostossa on puhuttu. Suhtautukaa siihen vastuuntuntoisesti, olkaa vastuullisesti, suojelkaa Euroopan naisia, eikä vain saa tällä lailla lähteä kiertämään näitä kysymyksiä vastaamatta niihin ja puhutaan järjestetystä rikollisesta kaiken maailman Kiitoksia kovasti. Nyt pyytäisin teitä vastaamaan näihin kysymyksiin. Ja kiitos kysymyksistä. No, niitä oli tukku kieltämättä ei ole mitään mahdollista että kaikkiin yksityiskohtiin pureutua tänään ihan ajan puutteestakin johtuen. Ja, ja toisaalta sitten ei näitä asioita myöskään ihan pintapuolista kannata edes yrittää käsitellä. Tietysti tästä, mitä suojelumääräykseen tulee, sehän on Espanjan peruja. Ja jatkamme heidän viitottamallaan tiellä. Ja mm, omalla puheenjohtajakaudella me pyrimme tietysti kaiken voitavamme tekemään. Äh, ää, tämän asian äh, eteenpäin viemiseksi. Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi aspekti, mutta siihen kytkeytyy muitakin, ihmiskauppaa ja koko joukkoa muita äh, alueita pitää myöskin tarkastella. Ja myöskin naisten asemaa muussakin kontekstissa kuin pelkästään tämän tässä yhteydessä. Mitä sitten tulee puheenjohtaja äh, tavoitteisiin? En yritän, yritän pysyä kohtuudessa, koska ei puolessa vuodessa ihmeitä voi tehdä muutenkaan mutta kaikin tavoin lupaamme tehdä parhaamme. Uhramme 200 prosenttia energiastamme joka ikinen iikka näihin, näille, näille sektoreille, mutta kuitenkin kohtuuden rajoissa, koska tämähän on haast- uusi sopimus heittää meille kosolti haasteita jo ajatellen ihan tätä menettelytapaa ja siihen kytkeytyviä, siihen liittyviä rajoituksia. Yhteistyö teidän ja muiden toimielinten kanssa hakee vielä muotoaan. Toivottavasti neuvottelut etenevät myönteisiä, myönteistä, myönteisellä tavalla niin, että Eurooppa siitä hyötyy. Ja minä tietysti voin puhua vain omalla, omasta alueestani, omasta niin Pyrin kaiken voitavani tekemään edistyksen aikaan saamiseksi niin, että saisimme Eurooppaa no-, nostetuksi, Euroopan imagoa nostetuksi kansalaistemme silmissä niin paljon kuin mahdollista. Mutta kokemus on opettanut, että, että nyt täytyy olla realisti. E, voi, voi jo hyvinkin käydä, että ei Belgian kaudella saada valmiiksi yhtäkään näistä asiakokonaisuuksista koska esteet ovat niin korkeat. Mitä näihin perusoikeuksiin tulee ehkä sitten johdannossani, johdannossani asia jäi epäselväksi, koska puhuin kansalaisten perusoikeuksien, perusoikeuksien parantamisesta ja siitä, minkälaista neuvotteluvaltuutta teiltä haluaisin tai ylipäätään muiltakin. Mitä tulee näihin oikeus kansalaisoikeuksiin. Äh, tätä kautta edet, edetään sitten äh, perusoikeuksien vahvistamiseksi, mitä tulee matkustajatieto tietoihin. Äh, siinä täytyy edistyä huomattavasti nykyistä enemmän. Odotamme, odotamme komissiolta asiasta ehdotusta. Oikeusministeri vuodeltani saamani kokemusten perusteella arvelisin neuvoston tässä edistyvän. Sillä on selkeät tavoitteet, siinä tapahtuu varmaan jotakin, mutta Swiftiin tulee sopimuspohja on erittäin hyvä ja tuloskin tulee olemaan, jos etenemme oikealla fiksulla tavalla. Mitä sitten tulee tähän henkilötietojen äh, kyselyihin, henkilötietojen ottamisen kollega vastaa siitä hetken päästä. Äh, Suojelumäärä äh, siitä on puhuttu, ja sitä pitäisi siis muuttaa tai tarkistaa. Mistä sitten taas päästään koko keskustelun, keskustelun punaisen lankaan. Kysymys on uhrien suojelemisesta siellä, missä he sitä suojaa tarvitsevat, siinä maassa, missä he nyt sijaitsevat. Kysymys, siihen kytkeytymä tämä keskustelu oikeusperustasta. Muutamia oikeudellisia mielipiteitä on sitä puol- sen puoltamiseksi, mutta sitten taas vastaavasti on epäselvyyttä siitä, mikä laki missäkin pätee. Esimerkiksi muu kuin rikosoikeuden määräykset. Nyt oikeusperusta siinä näyttäisi olevan. Keskustelut neuvostossa ovat aika pitkällä sen vahvistamisesi. Haluaisin vielä korostaa sitä, että meillä on tämä Eurojust-seminaari. Siitä tullaan puhumaan virallisessa neuvostossa jo heti tällä viikolla. Emme vielä pyri mitään yleistä pakettia laatimaan. Ainoa tarkoitus on, tarko, ainoan tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä omassa, omalla tavallaan – mutta haluamme varmistaa myöskin sen, että Eurojustinkin saralla saavutetaan edistystä, koska kansallisten, kansallisten syyttäjälaitosten yhteistyö ja mukanaolo on aivan ensiarvoisen tärkeää, jotta jutut etenevät sitten eurooppalaisittain. Minä itse uskon tähän, täytyy katsoa miten se sitten muotoutuu, en tiedä mitkä meidän määrä, konkreettiset tavoitteemme sitten olisivat ja voisimmeko, voimmeko ylipäätään saada sitä koko tätä pakettia nivotuksi yhteen vuoden loppuun mennessä, mutta pyrimme kuitenkin tehokkaita eurooppalaisia menetelmiä rikollisuuden ja äh, järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa, mitä sitten tulee koulutukseen ja, ja kaikkeen, äh, mitä tulee äh, lapsipornografiaan, nettipornoon, hyväksikäyttöön. Siinä ne ovat tärkeitä sektoreita. Siinä on jo saavutettukin aika paljon yhteisölainsäädännössä on jo paljon hyvää, mutta internetin osalta pitää päästä yhden, yhdenmukaisempaan säädösmalliin. Meidän täytyy pystyä tunnistamaan sieltä alaikäisiin sekaantujat. Meidän pitää yhdenmukaista ja tiukentaa rangaistuksia. Ja nyt, nyt käytössä olevat välineet mahdollistavat joidenkin sivujen sulkemiseksi, mutta se pitää tapahtua eurooppalaisittain koordinoituna kansallisten strategioiden perusteella. Ja ylipäätänsä nettirikollisuutta vastaan tulee taistella yhä pontevammin muitakin uhreja kuin alaikäisiä tässä on kysymyksessä. Ja uskoisin siinäkin voivamme saavuttaa merkittävää edistystä. Noin. Nyt olen äh, pyrkinyt äh, reagoimaan useimpiin esitettyihin kysymyksiin. Toivottavasti mon, kovin moni ei jäänyt vastausta vaille, mutta kuten sanottu, minä voin äh, sitten seuraavan kerran tänne tullessani keskustella lisää näistä asioista. Kiitoksia. Äh, kuten sanottu, voi jatkaa. Kysymyksiä on paljon ja kiitos vielä ko- kovasti siitä, että vastasitte ja olitte vieraanamme. Ja seuraavaksi sitten annankin jo puheenvuoron sisäministerille sisäasioiden alle, sektorin painopisteiden luettelemiseksi Belgian puheenjohtajakaudella. Tasavallantia. Lu, lu, to, no, to, No, I, uh, I would like to... No niin, mä nyt haluaisin lausua äh, ministeri Annemi äh, Turtelbomin äh, tervetulleeksi. Ja, ja jatkamme edelleen Belgian painopistealueiden esittelyllä. Kuten sanottu, tämä valiokunta on erittäin kiinnostunut äh, asioidenkin saralla tapahtuvasta kehityksestä. Ja no, nyt voitte antaa pitää alustuksen ja sen jälkeen toivon mukaan vastata kysymyksiimme. Ähm, Kiitos oikein paljon. Hyvää iltapäivää. Puhun hyvin lyhyesti. Kerron ohjelmastamme ja prioriteeteista kaudellamme Sisäministeriön alaissa asioissa. Tiedätte, että te haluatte käydä kanssamme keskustelua ja näin minäkin. Pidän lähteä liikkeelle uudesta Lissabonin sopimuksesta. Tiedän, että neuvosto ja parlamentti olivat samassa asemassa. Molemmat halusivat edistymistä. Voitaisiin melkein verrata tätä Yhdysvaltain edustanhuoneeseen huoneeseen Täällä parlamentissa pidetty kuuleminen teki selväksi, että teidän mielestänne on hyvin tärkeää, että voidaan tehdä yhteistyötä, että voidaan keskustella siitä, minkälaisia painopiste, painopistealueita meillä on sisäasioissa ja oikeusasioissa. On tärkeää, että te olette mukana niissä aloitteissa, joihin me ryhdymme ja että Euroopan parlamentti on täysin mukana keskusteluissa Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanotavoista. Minä todellakin toivon, että tässä käy niin, että te olette minun liittolaisiani, kun pyrin mahdollisimman paljon edistymään turvallisuuskysymyksissä Euroopan unionissa. Espanja puheenjohtajavaltiona lähti Euroopan turvallisuusohjelman aikaansaamisen suuntaan. Oletuksena oli, että että tiettyihin aspekteihin järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan puuttua ainoastaan Euroopan tasolla. Minä haluan edistää tätä asiaa Belgian kaudella. Ei riitä, että sanomme, että haluamme sisäistää turvallisuuspolitiikkaa ympäri Euroopan ja että haluamme jonkinlaisen menetelmään. Tämä ei riitä. Edeltäni ministeri Rubalkava sanoi, että hänen mielestään on hyvin tärkeää saada aikaiseksi kunnon turvallisuuspolitiikkaa. Hän aloitti tämän työstämisen ja me haluamme nyt jatkaa sitä, että mietittäisiin menetelmiä ja minkälaista informaation analyysiä käytämme, minkälaista koulutusta annamme, minkälaista tiedonvaihtoa, jotta voidaan saada lisää tietoa rikollisuudesta ja rikollisjärjestystä Euroopassa. Kun tätä tietoa on, niin pystymme sitten paremmin määrittelemään tavoitteemme ja panemaan täytäntöön toimintaa. Tiedämme, että turvallisuusalalla on tehtävä tiettyjä valintoja. On tärkeää, että valinnat ovat oikean osuvia. Tällä lailla pääsimme eteenpäin turvallisuudessa, Euroopan kansalaisten turvallisuudessa. Haluamme edistää harmoniaohjelmaa, jota työstämme komission kanssa ja sitten kautemme lopulla tarkastelemme sitä, kuinka paljon on edistytty tässä pyrkimyksessä. Aiemme katsoa sitä, mitä sisä- ja turvallisuusneuvosto on tehnyt ja näin tiedämme, mikä tilanne on sisä- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Haluamme päästä operaation tasolle, haluamme toimintaa. Tämä on nyt realistista jo vuonna 2010 sen kuluessa, kun meillä on oikeanlaiset aloitteet olemassa ennen 2013-2014 mennessä pitäisi olla paljon parempi turvallisuusstrategia jo käytössä niin, että Eurooppa suojattaisiin paremmin. Tarvitsette siis turvallisuuspolitiikkaa, haluan päästä sen operatiiviseen vaiheeseen, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että tarvitaan oikeanlaista tietoa, on analysoitava myös päätökset kunnolla ennen kuin ne tehdään näin koordinoimme 27 jäsenvaltion kantoja ja näin pystytään osumaan naulan kantaa. Tämä on hyvin tärkeää. Me haluamme aina toimia integroidusti. Tämä on meidän mielestämme parasta ja haluamme keskittyä tiettyihin toimintaohjelmiin, jotka voidaan panna täytäntöön Euroopan tasolla. On olemassa tiettyjä monikansallisia seikkoja, kuten järjestettyä rikollisuutta, joita pitää tutkia. Sehän ei rajoille pysähdy ja sen takia siihen on paneuduttava. Tarvitsemme kunnollista eurooppalaista lähestymistapaa siihen. Ensinnäkin on tarkasteltava laittomia aseita. Tämä on vakava ongelma, sillä nämä asiat voivat aiheuttaa suurtakin vahinkoa ja ne aiheuttavat paljon rikollista toimintaa esimerkiksi ryöstöissä niitä on käytetty ja sen takia olemme pyytäneet tai me pyytää, että Europol laatisi katsauksen näihin aseisiin Euroopassa. Tarvitsemme ensiksi tietoa ennen kuin me päättää, minkälaisiin toimiin ryhdymme. Mistä tuntuu, että ei valvota kunnolla sitä, mitä tapahtuu. Näitä aseita ei, niiden käyttöä ei säädellä ja ne liikkuvat liian helposti Euroopan ympäri. Kun saamme nämä tiedot, niin sitten pyydämme myös ehdotuksia siitä, pitäisikö meidän ottaa käyttöön direktiivi vai suositukset, minkälaista lainsäädäntöä tarvitsemme, jotta voidaan saada myös tieto liikkumaan eteenpäin niin, että pystytään näiden vaarallisten aseiden käyttö säädellä paremmin. Itse asiassa haluaisimme kieltää tyttön raskan käyttö. Ja sitten on rajat ylittävä rikollisuus, siihen liittyvät kysymykset, rikollisjoukkiot, jotka ryhtyvät vakaviin rikoksiin, jotka tekevät murtovarkauksia ja muita rajat ylittävästi ja niiden toiminta kattaa hyvinkin laajat alueet. Tarvitsemme lainsäädäntöä, joka auttaisi toimintaa tämän torjumisessa. Euroopan laajuinen lähestymistapa tässä olisi myös parempi. Eli tarvitsemme nyt alustavaa keskustelua jäsenvaltioiden kanssa myös tähän asiaan liittyen aseiden lisäksi, jotta voidaan nähdä, miten näihin rajat ylittäviin rikosjoukkoihin voidaan, niiden torjumiseen voidaan paneutua. Ja sitten meillä on sisäinen turvallisuusstrategia, Meillä on tuliaseet ja rikollisjoukkeet. ja meillä on myös sitten ennaltaehkäisevä politiikkamme. Haluamme taas kerran saada jäsenvaltiot yhteen keskustelemaan ennaltaehkäisystä ja mietitään sitä, miten voitaisiin parhaiten toimia yhteen ja saada parempaa ehkäisytoimintaa. Tämä on hyvin tärkeää myös silloin, kun pyritään ehkäisemään ennalta fundamentalismi ja sen kielteiset seuraukset. Eli haluamme kylläkin paneutua johonkin näihin, näistä asioista ihan alkuvaiheessa. Haluamme estää sen radikalisoinnin, mitä tapahtuu aika monessa jäsenvaltiossa aika laajalti ympäri Euroopan unionin. Ja jos pystymme paremmin vaihtamaan tietoa, niin pystymme mielestäni myös sitten paremmin ryhtymään toimiin. Mielestämme fundamentalismia voidaan torjua, jos meillä on koordinoitu lähestymistapa ja tiedonvaihtoa. Tämä on paras tapa ehkäistä se, ettei radikalisoitumista edes tapahtuisi. Tarvitsemme sellaisen käsikirjan, josta olisi hyötyä kentällä toimivalle, kentällä toimivalle poliisille ja siitä voisi olla hyötyä myös neuvostolle muille elimille, joiden vastuulla on toimien hyväksyntä tähän liittyen, jos katsomme sitä, mitä Norjassa on äsken tapahtunut, niin tästä voisi olla tuollakin suurta hyötyä. Ja sitten vielä vähän tarkemmin, hyvä puheenjohtaja, muutama painopistealue. Yksi niistä on siis kaksi Schengenin tietojärjestelmä. Tähän jäsenvaltiot ovat joutuneet panostamaan aika paljon. Komissio esittää nyt budjettia ja aikataulua lokakuun neuvostoa varten. Ja tältä pohjalta meidän pitäisi sitten tietää, missä puitteissa kosin pitäisi toimia. Olen puhunut tuliasiasta ja sisäisestä turvallisuusstrategiasta, mutta kaikki tämä onnistuu ainoastaan, jos meillä on olemassa oikeanlaiset tietopankit ja jos meillä on mahdollisuus käyttää niitä tietoja aika aikaisesti ja voimme nopeasti vaihtaa tietoa ja tehokkaasti. Toivottavasti siis kakkosesta on tähän tässä mielessä apua, eli syksyllä meillä pitäisi olla komission ehdotukset tähän liittyen. Ja sitten toinen tärkeä asia on IT-virasto ja sen sijaintipaikka. Tämä auttaa poliisia vaihtamaan tietoa tehokkaammin. Meidän on tehtävä päätös siitä, mistä käsin IT-virasto toimii ja minkälainen muoto sille annetaan. Tämä päätös pitäisi tehdä Belgian puheenjohtajakaudella. Tämä päätös pitäisi tehdä piakkoin ja sitten sen jälkeen päätetään toimipaikasta. Eli puheenjohtaja ei nyt halunnut lähteä käsittelemään satoja eri toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä tai johon aiotaan ryhtyä. Tärkeää tässä on se, että haluamme lähteä liikkeelle siitä, mitä Espanjan kolla tehtiin turvallisuusstrategian liittyen. Me olemme hyvin Eurooppa-myönteisiä maita. Espanja oli erinomainen esimerkki meille. Haluamme jatkaa Espanjan, jäsen, Espanjan jalanjäljissä. Haluamme edistyä sekä jäsenvaltioiden tasolla että Euroopan tasolla. Haluamme viedä eteenpäin Espanjan aloitteita mahdollisimman paljon, että niistä tulee todellisia poliittisia välineitä, haluaisin nopeasti. Ja nämä välineet, joista minä puhuin sisäiseen turvallisuuteen liittyen, toivoisin, että ne olisivat käytössä 2014 mennessä 27 jäsenvaltiossa. Tästä olisi hyötyä ja näin pystyttäisiin tehokkaasti torjua rikollisuutta. Meidän on tehtävä yhteistyötä toimieliminä niin, että Euroopasta tulee turvallisempi kaikille. Kiitos. Thank you very much, Madam Minister. Kiitoksia, rouva ministeri sivusitte jo aiemmin äsken käsiteltyjä asiakokonaisuuksia. Nyt taas aloitetaan koordinaattorista mm. <clears throat> ja sitten sen jälkeen meillä on tässä muutama jäsen, jotka haluavat myöskin esittää kysymyksiä tässä. Toivottavasti aika riittää. Herra Busutille aloittaa. Kiitos puheenjohtaja, ministeri tervehdys äh, Euroopan kansanpuolueelta. Äh, mitä tulee sitten äh, sisäisen turvallisuuden sisäisestä työryhmästä, työryhmään tulee siis kosiin, te mainitsitte sen monta kertaa. Me tietysti, meitä tämän valiokunnan työ kiinnostaa kovasti toki, mutta me, meistä ei kuitenkaan vaikuta siltä, että sitä, sitä, siihen kohdistuu minkäännäköistä parlamentaarista valvontaa. Sen asian haluaisin äh, nostaa nyt esille, vaikka tällainen valiokunta perustettiin, mikä oli myönteinen äh, teko sinänsä. Ja tämän, äh, tämän ty, ty, ryhmän työ on meidän valiokuntamme kannalta erittäin olennaisen tärkeä, mutta silti minkäänlaista, minkään sortin valvontaa meidän suunnaltamme siihen ei kohdistu. Voitteko sitä kommentoida? Toisekseen henkilötietojen prosess, prosessointi. Minä olen Frontex, Frontex-viraston eh, asioihin liittyvien kysymysten esittelijä. y- yksi eh, koskee nimenomaan henkilötietoja ja niiden käyttämistä tässä eh, virastossa. Minkälaista, to, minkälaisia valtuuksia ei ole virastolle esitetty komissiolta, vaikka sitä sieltä on toivottu. Ymmärtääkseni neuvoston työryhmässä siitä käydään hyvinkin monipolvista keskustelua. Haluaisin puheenjohtajavaltion näkemykset siitä. Ja sitten tämä SWIFT-asia vielä, tämän valvonta- ja jäljitysjärjestelmän perustaminen, järjestelmän perustaminen, sitä äänestettiin viime viikolla Strasbourgissa. Mitä Belgia valtiona aikoo, aikoo tehdä tämän asian mahdollisimman nopeaan, nopeaksi toteuttamiseksi? Ladford halusi kysyä Alden nimissä vielä tästä jotain. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun Renate Weber lähti, niin hän pyysi minua käyttämään käyttää puheenvuoronsa. Kiitos ministeri. On kannustavaa saada kuulla mm, teidän painopisteistänne, mitä tulee järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen ja jengien vastaiseen taisteluun. Tämähän on merkittävä uhka, vakava uhka. Ja se tuntuu siltä, että se ei ole saanut ollenkaan tarpeeksi huomiota osakseen viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana ainakaan kaiken maailman terroristit ovat päässeet hillumaan. Ja sitten te puhuitte myöskin laittomasta asekaupasta, joka kytkeytyy tietysti äh, tähän kansainväliseen rikollisuuteen tiiviisti. Mutta miten se tulee sisäiseen, sisäiseen äh, turva, turvallisuuden strategiaan? Äh, minäkin haluaisin Pusutilin tavoin tietää hiukan enemmän miten me voisimme tätä, tähän asianomaiseen valiokuntaan kohdentaa, kohdistaa enemmän valvontaa. Mutta mitä sitten tuli, tulee tähän radikalisointiin. Minä haluaisin verota tämän sanan hylkäämiseksi kokonaan. Radikaalius sinällään e, e, ei tee kenestäkään terrorismia – fundamentalistikin voi olla e, e, ilman, että, että välttämättä suonissa sykkii väkivallan tekijän väri. Minkälaisiin toimenpiteisiin te olette, teillähän on ollut erilaista tiedonvaihtoa koskien näistä tunnistetuista radikaaleista, kaiken sortin radikaaleista tarkemmin sanottu. Siinä, siinä on kaikenlaiset ajattelijat, kuuluvat kaikenlaiset ajattelijat, protestoijat. Ja tässä ollaan nyt kyllä todella liukkaalla kaltevalla pinnalla jos, jos me tämä protestointi tämän halun ja terrorismin välillä pitää, pitää minkäänlaista ja yhtäläisyysmerkkejä, siitä varoittaisin. Ja sitten lopuksi haluaisin, että Belgia puheenjohtajavaltiona eurooppalaista pidätysmääräystä alkaisi, äh, alkaisi äh, uudelleen arvioida ja, ja pyrkiä saamaan se äh, sissiin nyt ainakin kiinteästi ensinnäkin. Thank you very much. Kiitos tästä kysymys äh, Nivaskasta. Sitten sosiaalidemokraattien Claude Moraes poistuu. Haluaako joku sieltä käyttää puheenvuoron? Okei. Okay. Sieltä, Sargentini, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea sitä, mitä Ladford juuri sanoi. Fundamentalismi on täysin eri asia kuin tietty uhka. Ja tässä asioiden muotoilulla on äärimmäisen suuri rooli. Eli haluan korostaa juuri sitä, mitä Ladford juuri totesi. Te sanoitte, että haluatte puuttua järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja torjua sitä. Tämä liittyy myös siis huumausaineisiin. Puhun tässä siis todella kovista huumeista ja opiaateista. Ja haluaisin tietää, aiotteko käsitellä näitä kysymyksiä rikollisuuden torjunnan yhteydessä. Tähän liittyy kaksi puolta. Ajattelemme, että jos tai torjumme asioita kyllin voimakkaasti, niin silloin ongelmat saadaan poistettu, mutta näin ei nyt näytä käyvän. Toisaalta huumeisiin voidaan suhtautua niin, että katsotaan niitä yhteiskunnallisesta näkökulmasta – mikä teidän rooli ne on nyt, erityisesti huumekaupan suhteen siis? Ja sitten yksi tarkka kysymys vielä tästä IT-virastosta. Sanoitte, että tulevan kuuden kuukauden aikana saadaan päätös aikaan. Ranska ja Viro, niillä on tässä tiettyjä ongelmia ja pohdinkin, Voitteko jos sanoa, kuinka pitkällä tässä nyt ollaan? Tavares, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minullakin on kysymys, joka liittyy radikalisoitumiseen. Tämä asia kiinnosti niin paljon, että itse asiassa jo vahingossa kysyin sitä edeltävältä ministeriltä, joka puhui täällä. Ja minä voisin yhtyä siihen, mitä kollega Sara Ludford sanoi voimme ymmärtää, mikä asia löytyy sen huolen takana, että pelätään radikalisoitumista. Eli tässä pyritään parantamaan siis terrorismin syihin. Eli tässä mielessä tarkoitusperä vaikuttaa hyvältä, mutta ei saa unohtaa, että terrorismin syihin on paunuduttava tiedotuksen pohjalta ja tiedon antamiseen liittyen, ja neuvosto ei tässä mielestäni ole kovinkaan hyvin onnistunut. Radikalisoitumisasiakirjassa on liian paljon asioita mukana, siinä on kaikenlaista radikalismia sekä väkivaltaista että väkivallatonta radikalisoitumista. Eli aika moni meistäkin tulisi tämän asiakirjan pohjalta luottaa radikaaliksi, ja me olemme itse asiassa tästä ylpeitäkin. Ja se, minkälainen vaikutus tällä on ollut Euroopan lehdistöön ja blogeihin. No, tämä ei ole ollut kovinkaan hyödyllistä. Jos nyt neuvosto haluaa lähteä tässä oikealla tavalla liikkeelle, niin paras tapa olisi ajaa asiaa parlamentin kautta. Sehän on kansalaisyhteiskunnan suuntaan avoin ja täällä pystytään avoimesti käsittelemään näitä asioita. Tämä olisi mielestäni tärkeää, sillä se, että lähdetään näin salamyhkäisesti tätä asiaa käsittelemään, vain vaikeuttaa toimintaa tulevaisuudessa. Tässä siis pikemminkin kommentti kuin kysymys, mutta haluaisin kuitenkin lisätietoa siitä, minkälaista neuvoston radikalisoitumisen vastustamispolitiikka tulee olemaan. Kiitos. Ja sitten herra Klaas, ja sen jälkeen pyytäisin, että voi vastaisitte tähän kysymysnippuun. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Niin, hyvä ministeri. Puhuitte radikalisoitumisen vastaisista taisteluista – ja sanoitte, että Belgia haluaa puheenjohtajakaudellaan käsitellä tätä asiaa. Tarkoitatte tässä varmasti nyt lähinnä islamisti funda, funda, fundamentalismia. Onko tässä jonkinlainen logistinen foorumi, joka liittyy näihin islamilaisiin terroristeihin, esimerkiksi Madridin iskuista tekijöitä jäljitettiin, osittain myös Belgiasta. Eli haluaako neuvosto nyt siis toimia juuri islamilaisia fundamentalisteja vastaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Haluatteko toimia ennaltaehkäisevästi vai haluatteko kenties tiukentaa terrorismin vastaisia toimia? Euroopan unionissa on ihmisiä, jotka todella lietsovat vä- väkivaltaan, Tarkoittaako se, että toimitaan terrorismia vastaan todella sitä, että esimerkiksi rajoitetaan ilmaisun vapautta tai lähdetään muuten toimiin islami, islamilaisia vastaan. Kiitoksia. No niin, nyt sitten kenties vastata tähän kysymyskokonaisuuteen ja sitten palata tuon muihin Kiitos kovasti, rouva puheenjohtaja. Yritän vastata äh, lyhyesti kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Miten sitten IT-virastoon tulee? En osaa sanoa siitä sen kummempaa. En tiedä, päätyykö se Ranskaan vai Viron. Se, tätä asiaa selvitetään vielä monissakin keskusteluissa lähiviikkojen ja kuukausien aikana – toivottavasti siitä saadaan hyvä päätös aikaiseksi. Belgian puheenjohtajakaudella päätös on määrä tehdä. Sen kummemmin infoa minulla ei ole. Tietysti jos on, on joku merkittävä teknologia vaativa projekti meneillään, tarvitaan toki tietenkin tällainen, täällä hyvä olisi olemassa tämmöinen virasto, joka voisi tässä tukea tarvittaessa antaa. Virastossa tehdään, tehdään, tehdään päätös vuoden men, loppuun mennessä, niin että se päästä, pääsee aloittamaan toimintansa, mutta en tiedä missä vaiheessa se tänne nyt sitten päätyy. Äh, saatte tietoa kyllä sitten, kun tietoa on annettavana. Siis, äh, mun edustaja, etten, etten painottanut äh, työpaikkoja tai, tai huomausaineita, anteeksi tulkipahoittele, vaan mainitsin ainoastaan asekaupan. No toki ne ovat selkeä painopiste eurooppalaisessa politiikassa. Ainakin minun maani eri toimielimet ovat hyvinkin suurta painoarvoa tälle antaneet. Taas mitä, mitä tulee järjestäytyneeseen ja rajat ylittävään rikollisuuteen – Tiedetään, että, että kauppaa käydään sekä aseilla että, että laittamilla huumeilla. Meidän on pakko tehostaa kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä niin, että pystymme sitten jäljittämään huumeiden kulkureitit ja kuljettajien alkuperän ja käyttämät reitit samoin ihan kuin on tarkoitus, samoin kuin on tarkoitus tehdä sitten laittomien aseiden ja järjestäytyneiden rikollisjoukkueiden, joukkioiden liikkeiden liikkeet seuratessa. Tämä on erittäin tärkeällä siellä näissä selvittelytyössä. Sikäli kun tiedän, komissaari von Klucht Äh, on aikeissa tätä asiaa äh, valaista huomenna. Puhuu varmaan, eli tästä sisäistä äh, turvallisuuden työryhmästä. Ei, sitähän ei, ei ole, sen, siihen liittyvää valvontaa ei ole vielä loppuun asti hiotto tietenkin, koska se on vastikään perustettu. Tässä edetään yrityksen ja erehdyksen kautta. Se ei ole vielä mitenkään lop, lopullisesti valmistunut sen vuoksi minäkin haluaisin tietää, miten me sekä voisimme saada sinne omaa tietoamme annetuksia, miten sieltä sitten paremmin tietoa taas meille päin sekä komission suuntaan. Niin, että todellakin tehokkaasti sitten kykenisimme saamaan, kykenisimme saamaan hyvän lopputuloksen. Mitä sitten TFTV tulee, me tulemme toimimaan samalla tavoin kuin Swiftin kanssa tehtiin. Meidän, meidän yhteistyömme oikeusviranomaisten kanssa tulee olemaan läheistä ja hyvinkin tärkeää. Mitä Frontex, Frontexiin tulee, Belgia on vähän yksin tässä joukossa, koska se ei ole, kovin, ei ole sen kannalla ollenkaan, että Frontex saisi mitään henkilötietoja prosessoitavakseen. Mutta tämä nyt on vielä avoin. Tiedämme olevamme, olevamme siinä kyllä valtavirtaa vastaan uivia. Ää, niin, siis Belgia haluaa ennalta ehkäistä radikalisointia niin pitkälle kuin mahdollista, niin että jo hyvissä ajoin tunnistetaan mahdollinen päätään nostava radikalismi niin, että voisimme sitten jäljittää kysymykseen tulemat organisaatiot ja voisimme sitten kitkeä vaarallisen ekstra, ääri, ää, vaaralliset ääriliikkeet. Emme halua leimata ketään tietenkään – emmekä sortua syrjintään, mutta tiedämme, että on alueita, jos jo kykenisimme siis tällaisen, tällaisen ääri, ääriainekset sieltä tunnistamaan, voisimme jo sitten kitkeä radikalisoitumiseen johtavat, johtavat suuntaukset jo hyvissä ajoin. Parasta siis ennakkoehkäisy on paljon tärkeämpi, on hyvin tärkeä keino tämän asian suitsimiseksi. Toivottavasti nyt sitten osaisin vastata kysymyksiin. No niin, nyt sitten pyytäisin, että kaikki esittäisivät kysymykset mahdollisimman ytim- lyhyesti, ytimekkäästi, alle minuutissa. Muussa tapauksessa emme pääse kaikkia kysymyksiä, emme saa kaikkea valmiiksi. Dias Meira ensin, olkaa hyvä. Bueno, gracias, señora presidenta, señora... Kiitos puheenjohtaja, hyvä ministeri. Radikalisaatiosta. Suoraan sanottuna en ole varma, onko hyödyllistä onko näihin kysymyksiin radikalisaatiosta tärkeää tai hyödyllistä ottaa lähipoliisi mukaan. Kuten tiedätte, Tukholman ohjelman mukaisesti vuoteen 2013 unionilla on säännös, mutta tiedätte myös, että viime marraskuussa tämä parlamentti hylkäsi niin sanotun Europol-paketin. Meitä tämän valiokunnan jäsenistä neljä on tässä asiassa esittelijänä ja kysymykseni kuuluu, ennen kuin saamme asetusluonnoksen, Europolista, niin tuleeko tämä Europol-paketti vielä uudelleen parlamentin käsittelyyn niin, että voimme muokata sitä Lissabonin sopimuksen mukaisesti? Kiitos. Sitten herra puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon, hyvä ministeri, siitä, että tulitte tänne paikalle Panin merkille sen, että sanoitte siis kakkosesta, että Belgian kaudella aiotaan tehdä päätöksiä liittyen sen budjettiin ja kuluihin. Minusta olisi hyvä, että tällä tiellä jatkettaisiin. Te tiedätte, että parlamentti on kansalaisten ääni, ja me emme pysty ymmärtämään sitä, miten ohjelma, jonka pitäisi ollut, jonka olisi pitänyt astua voimaan vuonna 2007, ei niin vieläkään ole käynnissä me tarvitsemme sille kyllä selkeän aikataulun. Sitten tämä aikataulusta te puhuitte, eli että 7. ja 8. lokakuuta neuvostossa tapahtuisi se, mitä sanoitte. Toivottavasti tämä aikataulu nyt mahdollistaa sen, että siis olisi käytössä mahdollisimman pian. Te puhuitte virastosta ja minä haluaisin sen osalta esittää kaksi konkreettista kysymystä. Otan huomioon, kuinka tärkeä tämä virasto on kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että tämä asia ei ole mitenkään kiistanalainen. Kyseinen virasto on erityisen tärkeä, jotta voidaan hallinnoida tietotekniikkaan sisä- ja oikeusasioissa. Tilanne on nyt se, että tällä budjettikaudella neuvosto vähensi selvästi määrä rahoja, mitä äh, komissio oli esittänyt. Minä haluaisin tietää, mistä syystä neuvosto on alentanut määrärahamäärää ja aikooko Belgia jatkaa tällä tiellä? Tarkoittaako tämä sitä, että jotain viivästyttää viraston käyttöönotto vai halutaanko vähentää sen vastuualueita vai ollaanko ehkä sitä mieltä, että viraston tehtävät voidaan hoitaa vähemmällä rahoilla kuin mitä me olimme ajatelleet. Sitten jotkut jäsenvaltiot tuntuvat olevan erityisen kiinnostuneita siitä, että virasto voisi saada uusia tehtäviä nämä uudet järjestelmät, joita ei ole vielä hyväksytty. Aiotteko te ottaa veljan kaudella uusia toimivaltuuksia viraston käyttöön vai rajoittuuko se ainoastaan Sissiin ja Eurodakkiin? Ja vissiin. Thank you very much, uh, Madame Stanoka. Kiitos, rouva Stanoka. Yes, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jatkaisin siitä, mihin herra Kaajo lopetti. Olen ihan samaa mieltä hänen näkemyksensä kanssa. Minähän olen siis kakkosen varjoesittelijänäkin. Ja, ja pyysin myöskin ko- koordinaattorin teiltä kysymään tämän IT, IT-viraston sijaintipaikkaa. Ymmärrän, että en, sen tarkempaa siitä uskalla sanoa. No, mutta pitän, että parlamentin ajan tasalla. Ja haluaisin teiltä vielä kerran pyytää teitä todella näin tekemään – vallankin, kun sitten saatte tämän äh, äh, mietinnön ja äh, raportin tässä tapauksessa pikemminkin käsinne me eh, kaikki parlamentaarikot välttämättä ole eh, samaa mieltä tästä asiasta. Minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että, että jos todellakin Strasbourgiin tullaan sijoittamaan eh, lisää EU-virastoja, se on, on, on ainakin me, meidän kannaltamme parempi sitten, kun siellä muutenkin ramppaamme kenties tätä argumentointia sitten neuvostossa ei, ei käy ei käytetä. Se on sitten komission ongelma. Me varmaan sitten olemme jumissa näiden kahden toimipaikan kanssa joka tapauksessa. Kiitoksia kovasti. Sitten edustaja Borsellino. Come avevo già fatto con il suo predecessore. Haluaisin kiinnittää tänne tiettyyn tiettyyn rikollisuuden muotoon, eli mafiarikollisuuteen. Se on koko ajan erilaista, se muuttuu ja se on hyvin laajasti mukana rahamaailmassa, se liikuttaa suuria pääomia. Komissio on sanonut, että se on valmistelemassa takavarikointidirektiiviä ja samoin sitä, että jäädytetään tiettyjä varoja ja sitä, että käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen mafialta takavarikoitua omaisuutta, mitä tässä aiotaan tehdä. Ja samoin haluan kiinnittää huomiota, kuten aikaisemmin, siihen, kuinka suojellaan mafiatodistajia. Mafiat käyttävät menetelmiä, joita tunnemme. Ja halusin tietää, onko tämäkin asia prioriteetti luettelossanne. Very much. We have seen more Kiitoksia. Kolme lisää kysymystä vielä. Sterks. Hän halusi kysyä, mutta herra Brons. Kiitos, puheenjohtaja. On äh, pakko olla yhtä mieltä siitä, että että, että tämä arvo, arvo arvoasiat ovat aina sellaisia, jotka ovat yhdenmukaiset meillä kaikilla. Ja sitten toisaalta sitten omien arvoma, oman arvomaailmansa ajaminen väkivalloin tai muiden, ne, niitä on sotkettu usein, niin kuin tänäänkin on kuultu tällaisten epämääräisten termien käyttäminen on osoitus heikosta ajattelutavoskyvystä ja heikosta lain tuntemuksesta. E-, e-, Euroopan unionissa on väkivallatonta mielipiteen vapautta pyrkitty rajoittamaan Esimerkiksi poli- poli- poli- poliittisia puolueita on äh, täältä kielletty, täällä kielletty esimerkiksi Belgiassa, samoin Isossa-Britanniassa. Samoin äh, myöskin äh, väkivallatonta mielipiteen vapautta on suitsittu, esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä Alankosmaissa tapahtuu. Tietenkään väkivaltaa tässä yhteydessä ei voida hyväksyä, mutta mitään muuta rajoitusta ei myöskään voida hyväksyä. Kiitoksia. Yksi kysymys vielä edustaja Angelilli. Grazie. Eh, ringrazio innanzitutto. Kiitän ministeriä erityisesti. Esitimme hänelle paljon kysymyksiä eikä vastaamisaikaa ole riittävästi niiden syvälliseen käsittelyyn, niin sitten täällä. Mutta kysyisin teiltä minäkin, voisitteko palata vielä tähän huumekauppakysymykseen. Se on yksi tärkeimpiä me EU-ssa mielestäni. Enkä täysin nyt ollut tyytyväinen vastaukseni, vastauksenne, jonka teiltä sain. Ja haluaisin vielä kysyä, onko erilaisia aloitteita Belgian puheenjohtajakaudella korruptiota vastaan. Se on toinen entistä laajempi ilmiö, joka liittyy hyvin usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kiitos näistä kysymyksistä. Nyt sitten rouva ministeri, teillä on tilaisuus vastata tähän kysymys nippuun. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi puhuisin siis kakkosesta, jos teille sopii. Toden totta, budjetti- ja aikatauluehdotukset saadaan lokakuun neuvostossa. Ja olette oikeassa. Tähän on mennyt liian pitkään. Meillä on nyt nopeampia toimia tulossa. Tämä pitäisi olla mahdollista lokakuun jälkeen. Meillä on tärkeä määräaika, joka tulee olemaan toinen virstanpylväs. Ja tällöin sitten näemme, olemmeko tarpeeksi nopeassa vauhdissa vai emme. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, mihin suuntaan pitää mennä. Olemme samaa mieltä siitä, että tarvimme, tarvitsemme selvät budjettipuitteet ja aikataulun. Ei voida vain puhua poliitti, poliisiyhteistyöstä tietämättä tarkemmin, mitä sillä tarkoitetaan. Pitää tehdä selväksi se, että puhutaan tuliaseista, aseista, järjestäytyneestä rikollisuudesta, on määriteltävä käytetyt käsitteet hyvin ennen kuin mennään pidemmälle. Minusta ainakin tuntuu siltä, että lokakuun neuvoston jälkeen voisin palata tänne ja kertoa teille niistä ehdotuksista, mikä tuossa vaiheessa ovat pöydällä, mutta olen varmasti nyt jo tehnyt selväksi sen, että me saamme budjettipuitteet, aikataulun ja varmasti kaikki jäsenvaltiot mielellään tulevat tulevat mukaan rahoittamaan tätä hanketta, niin kuin päätettiin 2007, mutta 2007 päätettiin, että tämän pitäisi olla jo käynnissä 2010. Nyt pitää siis ponnistella, että 2013 mennessä asia saadaan liikkeelle. Kuten sanoin, tämä on minulle absoluuttinen prioriteetti, koska meidän uskottavuudellemme tämä on hyvin tärkeää. Tarvitsemme kentällä operatiivisia voimia, jos haluamme taistella näitä rikollisuuden muotoja vastaan. Ja sitten radikalisoituminen ja ääriliikkeet, emme tässä missään nimessä halua rajata ilmaisuvapautta, eikä tämä nyt mikään noita vaino ole. Päinvastoin emme halua ketään stigmatisoida. Olemme ottaneet poliisivoimat mukaan keskusteluihin ja haluamme varmistaa sen, että meillä on hyvä, hyvin jäsenelty rakenne, jonka puitteissa voidaan määritellä ongelmat ennen kuin ne menevät liian pitkälle. Jos pystymme ongelman tunnistamaan, niin pystymme myös siitä pääsemään eroon, kun se ei ole vielä kukkaan puhjennut, eli näin poliisikin sanoo. Jos on tarpeeksi tietoa, pystytään tunnistamaan mahdollinen ongelma ja pystytään pääsemään siitä eroon ennen kuin siitä kasvaa suuri voima, sellainen, jonka kanssa sitten ei ole vaikeampi toimia. Ja tähän tarvitaan yhteistyötä yhteiskunnan kanssa. Meillä on oltava varhaisvaroitusjärjestelmä, on puhuttava käsikirja ehdotuksesta. Moni poliisikentällä on tästä puhunut ja jotkut jäsenvaltiot myös ovat sanoneet, että tällaista käsikirjasta olisi paljon hyötyä käytännössä näihin pystyttäisiin torjumaan radikalisoitumista ennen kuin se todella juurtuu. Ja sitten katselen vielä täällä näitä kysymyksiä, ettei nyt mikään unohtuisi. Europol. Nyt ei ole suunnitteilla mitään muita aloitteita seuraavalle kuudelle kuukaudelle meidän kaudellamme, mutta olen tietysti yhteydessä Europoliin ja olen myös yhteydessä parlamenttiin näiden normaalimenettelyjen mukaisesti ja kerron teille, jos jotain tapahtuu, mutta en usko, että nyt seuraavan puolivuotiskauden aikana kovinkaan paljon edistysliikettä tulee olemaan. Huumausaineet, tämä on todella tärkeää painopistealue. Meillä on sopimus olemassa Euroopassa, jonka pohjalta me torjumme huumausainekauppaa, olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi tehokasta politiikkaa, jolla voidaan puuttua huumausainekauppaan. Haluamme panna käytäntöön jo olemassa ole, olevat sopimukset. Emme ottaa uusia osapuolia tähän mukaan, mutta meillä on uusia aloitteita, jotka koskevat tuliaseita ja järjestäytyneitä rikollisjoukkoja. Meillä ei siis huumausaineita koskevia uusia aloitteita ole, mutta tämä tulee tietysti aina taas kerran esille järjestäytyneen rikollisuuden yhteydessä. Eli ei tämä missään nimessä unohdu sitten todistajien suojelu, kyllä. Tästä oikeuslaitos on vastuussa. Tämä ei välttämättä ole nyt keskiössä minun ajatuksissani tällä hetkellä, mutta on kyllä erittäin tärkeää, että todistajia suojellaan oikein hyvin. Tämä on tärkeää, että voidaan saada oikeanmukainen oikeuskäsittely. The committee, eh, and I... Kiitoksia kovasti, että tulitte puhumaan valiokuntamme. Olen varmaan, että yhteistyömme kesätauon jälkeen jatkuu saamattomasti. Kiitoksia mm, vielä kerran. Now we move, uh, ja eteenpäin esityslistalla. Yes, eh, ymmärtääkseni eh, kysymys on EUn eh, e ja Yhdysvaltojen välinen PNR-sopimus. Se on meidän valiokuntamme Washingtonin valtuuskunnan retken antia kesä, kesä heinäkuun vaihteelta, vaihteesta – Sofintveld äh, on asian esittelijä ja pyydänkin häntä nyt meitä asiasta mm, valistamaan. Oli valtuuskunta, johti myöskin valtuuskunta tällä matkalla. Ole hyvä Sofi. Kiitos. Puheenjohtaja. Ihan äh, tähän kärkeen äh, lupaan kirjallisen selonteon tästä lyhyestä, lyhyestä vierailusta. Mutta Ihan lyhyesti voin kertoa, kenet tapasimme ja mistä puhuimme. Se oli vain 48 tunnin mittainen pyrähdys. Ja siis tarkoituksemme, matkamme tarkoituksena oli tietysti tämä kansallinen kohdennuskeskus, missä sitä PNR-tietoja sitten on tarkoitus kerätä ja prosessoida. Meillä esiteltiin se menetelmä, mitä siellä käytetään, ja tutustumme näihin tiloihin ja myöskin sitten äh, tämän sisäisen turvallisuuden ministeriön edustajia tapasimme, samoin kuin äh, kongressi edust, kongressin, äh, edustajia, senaattoreiden toimistojen taustavaikuttajia ja henkilöstöjä. Samoin myöskin kansallisen turvallisuusneuvoston henkilöstöä kohtasimme. Ja Yhdysvaltain terrorismin vastaisen toiminnan suurlähettilään tapasimme. Ja sitten oli erilaisia epävirallisia kohtaamisia erilaisten aivoriihien ja muiden aktivistien kanssa. Mutta tässä vaiheessa haluaisin tästä matkasta vetää sen kummempia johtopäätöksiä, koska emme ole vielä e-, valtuuskunnankaan kesken mitään arviointisessioita pitäneet. Valtuuskunnassa olivat varjoesittelijät, minä ja henkilöstöä. Mitään johtopäätöksiä siis en vielä haluaisi mm, tehdä, koska emme niistä ole vielä sopineetkaan omassakaan keskuudessamme. Täytynee tarkastella keräämämme tietoa toukokuussa hyväksytyn päätöslauselman valossa. Ja on varmaan nyt hyvä odottaa sitä toimivalta luonnosta, joka komissiolta on syyskuussa luvassa niin, että Euroopan unionin neuvotteluvaltuudet siinä voitaisiin sitten määritellä lopullisesti Tästä pääsin melkein toiseen osaan jo tässä esityslistan kohdassa. Nimittäin täytyy vielä mainita se, että Kanada ja äh, Austra, Kanada ja Australia ovat äh, kutsuneet meidät myöskin tällaiselle tiedonkeruumatkalle samasta asiasta. En tiedä, mahtuuko se tämän valiokunnan äh, aikatauluun ja määrärahoihin, mutta tiedoksi nyt kumminkin. Ja sitten toisekseen Euroopan eh, komission 5. Eh, toukokuuta hyväksytyn päätöslauselman jälkeinen työ. Eh, heinä, heinäkuun puoliväli siinä asetettiin takarajaksi niin, että komissiolta tällainen PNR-paketti sitten saataisi. Muistan, että viime viikolla Libe-valiokunnan kokouksessa pyysin komissiolta jonkinlaista selontekoa siitä, miksi tätä takarajaa ei ole saavutettu. Siinä voi olla hyvinkin hyvät syyt takana, mutta minusta olisi äh, tässä valiokunnassa hyvä saada heistä, heiltä tämä tieto, eikä missään äh, kuppilassa. Äh, saimme kuulla PNR-paketin tulee olevan tulossa 7. syyskuuta. mistä sitten juontuu koko ongelma tästä parlamentin käsittelyaikataulusta. Minusta on Euroopan parlamenttia on epäreilua ahdistaa selkä seinää vastaan. Me, me, me aina joudumme hätäisesti käsittelemään asioita. Meille annetaan muutama viikko aikaa puida näitä tärkeitä asioita, kun muut toimielimet käyttävät kaiken sen ajan, kun tarvitsevat tietenkin nyt sitten alkaa olla jo kiire äh, tämän nimenomaisen asian käsittelyssä. Mutta niin, kyllä meidänkin pitää, äh, meilläkin tässä on kädet täynnä töitä. Nyt sen vuoksi kehottaisin komissiota ja, ja neuvostoa äh, kiristämään tahtia, koska meillä on aina hyvin, hyvin, hyvin kirjat, aikataulut ja takarajat Muussa, tämä, muussa tapauksessa tämä, tämänkin asian vatvonta jatkuu iät ja ajat. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja pyytäisin neuvostolta ja komissiolta, kuten niin monta kertaa olen aiemminkin kysynyt ja pyytänyt, että me saisimmeko vastauksia neuvostolle, ja komissiolle esitettyihin kysymyksiin päätöslausumat. Meiltä on lähtenyt kirjeitä, meillä on parlamentaarisia kysymyksiä, me haluaisimme yhden vastaussatsin näihin kysymyksiin. Tämä on sitten viimeinen huomioni. Viimeinen kysymys vielä. Ennen kuin neuvottelut käynnistetään, mistä, minkälaisia neuvotteluja? Haluaisin jonkinlaisen selvyyden siitä, missä mennään koskien äh, jäsenmaiden ja Yhdysvaltojen välisiä, kahdenvälisiä neuvotteluja koskien äh, viisumivapaudesta. Kuten äh, edellisessä parlamentissa istuneet muistanevat, niissä kahdenvälisissä neuvotteluissa, jotka tämän parlamentin ulkopuolella tapahtuvat, jäävät meiltä täysin pimentoon. Se, se, sen verran tiedämme kuitenkin, että Yhdysvalloilla oli liuta kriteereitä antaa maille tällaisen mm, viisumivapauden lyöntämiseksi. Ja yksi niistä oli tämä PNR-tietojen, matkustajatietojen luovuttaminen, mikä on tietysti aika hämmentävää, koska siitä nyt sitten neuvotellaan sekä Euroopan tasolla että näköjään myöskin sitten jäsenmaatasolle. Että tämä olisi hyvä nyt, tähän olisi hyvä saada selvyys ennen kuin käynnistetään nämä EUn Yhdysvaltain viralliset neuvottelut. Kiitos Sofi, jäämme odottamaan kirjallista äh, matkakertomusta. Ja kuten Sofi mainitsi jo, me päätöslauselmassamme toukokuussa saada PNR-perusteista tämän kuun puolen välin mennessä tietoa. Mutta sikäli kun nyt sitten tiedämme, että tämmöistä tietoa ei nyt sitten ole kyetty äh, tarjoamaan meille, niin haluaisinkin nyt sitten pyytää komission edustajalta äh, Almeidelta selvitystä mi, missä, mistä on kysymys. Ole hyvä. Well, good afternoon. Uh... Hyvää iltapäivää, hyvät live-valikunnan jäsenet. Me parhaillaan työstämme asioita niin, että ensimmäinen osa PNR-pakettia saataisiin hyväksyttyä 7. syyskuuta. Me olemme juuri saaneet loppuun viityä komission sisäisen käsittelyn. Olemme kuulleet muitakin kuin sisäisien pääosastoa ja olemme kysyneet mandaattiehdotuksista ja PNR-ehdotuksista. Eli toistaakseni vielä 7. syyskuuta pitäisi olla niin, että voisimme sekä teille että neuvostolle – antaa kolme neuvottelun mandaattia Yhdysvaltoja, Australia ja Kanadaa koskien ja sitten yleisemmin tietoa siitä, millä tavoin komissio ehdottaa, että PNR voitaisiin toimittaa muille tahoille. Näin meillä olisi yhdenmukainen neuvottelupohja kaikille eri neuvottelijamaiden kanssa jo ennen Lissabonin sopimusta. Etelä-Afrikka oli kiinnostunut pienen sopimuksesta meidän kanssamme, mutta emme halunneet aloittaa keskusteluja siksi, että oli tulossa näitä institutionaalisia muutoksia. Japanikin on ollut hyvin läheisissä yhteyksissä meihin. Sieltäkin on otettu neuvottelun aloittamista, eli siksi komissio ajatteli, että meillä pitäisi olla selvät ehdot sille, miltä pohjalta ollaan valmiita tekemään PNR-sopimuksia muiden valtioiden kanssa sen sijaan, että lähdettäisiin eh, aina vain eri tavoin käsittelemään näitä asioita. Eli 7. syyskuuta saatte meiltä tämän yleisen tiedonannon. Nämä kolme maata ovat kuitenkin vähän eri asemassa. Kanadan kanssa on nyt tällainen väliaikainen tilanne, johon ei ole mitään täytettä saatu, sillä jos jotain olisi tehty, niin ne olisivat olleet Nitsan sopimuksen mukaisia, mutta tältä pohjalta tämä parlamentti olisi saanut oikeanlaisia toimivaltuuksia. Eli tällä hetkellä meillä ei ole Kanadan kanssa kattavaa EU- sopimusta tietojen toimittamista Kanadaan. Meillä on oikeastaan Kanadan sitoumukset, jotka toivottavasti ovat kansallisille tietosuojaviranomaisille tarpeeksi kattavia. Australian ja Yhdysvaltain kanssa meillä on väliaikaisesti voimassa olevat kansainväliset sopimukset, jotka neuvoteltiin Nitsan sopimusten säädösten pohjalta, mutta tiedämme, että ne eivät ole tämän parlamentin toiveiden mukaisia. Ja siitä syystä olemme muuttaneet mandaatteja niin, että voimme lähteä neuvottelemaan näiden maiden kanssa niin, että meillä on parlamentin tuki. Ja sitten toinen osa PNR-pakettiin liittyen eurooppalainen PNR on lykkääntynyt 2011 alkuun, sillä komission sisäisissä neuvottelussa kävi ilmi, että tarvitsemme uuden vaikutusarvion, jotta voimme antaa perus, hyvät perustelut EU-PNR-ehdotukselle. Ja me tarvitsemme keskustelua komission sisällä vaikutusarviolautakunnassa tästä vaikutusarviosta toisin kuin olimme alun perin toivoneet, emme voi antaa näitä kolme mandaattia ja EU-PNR-ehdotusta samanaikaisesti, vaan annamme kolme mandaattia ja tiedonannon syyskuussa ja toivottavasti sitten 2011 alkupuolella tämän eurooppalaisen PNR-ehdotuksen. Ja sitten tiedän myös, että edustajan innetveld on toistamiseen pyytänyt, että kertoisimme tulkintamme siitä tu- meidän tulkinnallamme amerikkalaiseen lakiin liittyen, joka hyväksyttiin helmikuussa ja jossa muutettiin tiedon toimittamissäännöksiä Yhdysvaltoihin. Minä olen nyt ymmärtänyt asian niin, että komission jäsen Malmström antamiemme tietojen pohjalta on jo antanut teille vastauksen eh, sen suhteen, mikä meidän tulkintamme oli tästä lainsäädäntömuutoksesta. Ja sitten liittyen näihin mandaatteihin, joita aiomme ehdottaa ja ottaen huomioon kaiken sen, mitä meiltä pyysitte päätöslauselmassanne, että tämä kaikki on huomioon otettu ja näin päästäisiin PNR-politiikassa eteenpäin parlamentin tuella syyskuusta alkaen. Kiitos ja toivottavasti en puhunut liian pitkään. Thank you very much. Eh, Kiitos kovasti. Eli nyt tämä tarkoittaa sitä, että me 7. syyskuuta mennessä voidaan, voimme tätä tiedonantoa teiltä odottaa. Se vielä yksi kysymys, joka nousi esille, koska koskien tätä, näitä maakohtaisia viisumivapaushankkeita ja kytköksiä tähän matkustajarekisteritietoihin. Onko teillä, onko teillä tähän jokin kommentti? Haluat, voitteko nyt vastata vai? En ole tästä asiasta perillä. Täytyy pyytää jotain kollegaa tätä asiaa selvittämällä tämän äh, äh, tietoa välittämään. Mutta jossain vaiheessa siis kuitenkin mahdollista on vastaus saada. Kaksi ky- kysymystä. Herra Foss, ensin olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Aluksi haluaisin sanoa, että tämä ohjelma oli hyvin intensiivinen ja hyvä Yhdysvalloissa. Haluaisin äh, kiittää Infeltin johdosta tämän matkan aikana. Hän toimi erittäin hyvänä valtuuskuntajohtajana. Varmasti esittelijät tulevat vielä keskustelemaan asioista, mutta minusta tuntuu siltä, että PNR tuo lisäarvoa tietoihin – ja siksi sitä todella kannattaa vielä käsitellä entistä tiiviimmin. Ja varmasti tulemme keskustelemaan tietojen talletusajasta ja sen suhteellisuudesta. Ja sitten tästä push-pull menetelmästä. Ja komission suuntaan haluaisin vielä kysyä aikataulusta. Jos katson Swiftia ja PNR, ne ovat oikeastaan tulkinnaltaan erilaisia, mutta tärkeää on tietojen välitys EU-sta Yhdysvaltoihin tässä tapauksessa. Ja tietosuojastandardit sinänsä eivät ole erilaisia. En ymmärrä, että toisaalta Swiftissä voisimme päästä aika pikaisesti tulokseen, mutta sitten PNRssä, koska meillä ei ole kaikkia tietoja, emme voi käyttää sitä vielä. Miksi tässä on tällaista lykkäystä? Miksi emme voi päästä eteenpäin pikaisemmin? Tietojen siirto tai välittäminen on tässä oikeastaan samankaltaista kuin Swiftissä. Thank you, thank you very much. It's important we... Kiitos kovasti. On äh, tärkeää äh, tietysti äh, hahmottaa näiden kahden väliset suhteet. Onko muita kysymyksiä? kysymyksiä ja herra Kirkhope ja edustaja Lightfordkin vielä. Niin, Kirkhope. Kiitos, olin mukana tuossa valtuuskunnassa varjo esittelijänä tästä asiasta. Haluaisin kiittää Sofi Ndvent nauttia siitä, miten hyvin hän tämän vierailun järjesti. Ja liittyen sitten siihen, ennenkään siihen, miten olemme nyt koneet yhteen vierailun tulokset, vaan lähinnä eräs asia PNRään liittyen. Täällä on sanottu jo, että meillä on tulossa erilaisia PNR-sopimuksia eri maiden kanssa. Ja jos ajatellaan näitä perusaiheita tässä, eli tiedon, tietojen käyttö, henkilöiden suoja, yksityisyyden suoja, tiedon säilyttäminen ja niin poispäin. No on yllättävää, että kaikissa näissä maissa säännöt ovat hyvin erilaisia. Nyt meillä on sellainen tilanne, että kaikki ovat sitä mieltä, että heidän omaa lähestymistapansa tietoon on kaikista turvallisin koko maailmassa ja aina on hyviä argumentteja niiden puolesta, mutta meillä on tietysti omat standardimme. Eli tässä nyt on kyseessä siitä, että tässä on kyse siitä, että meidän on ehkä vaikea saada aikaiseksi yhteisiä muuttuja näille sopimuksille niin, ettei kustakin sopimuksesta tule aivan omanlaisensa. Ja siksi meidän pitää nyt pyrkiä tuollakin siihen, että saadaan aikaiseksi tämä yhteinen nimittäjä kaikille niin, että sovelletaan samoja standardeja joka yhteydessä, vaikka sitten eri maiden erilaisuudesta johtuen ne saavat erilaisen muodon. Tämä tulee olemaan aika vaikea haaste, kun ajatellaan jatkoa ei ainoastaan PNR, vaan myös puitesopimusta, joka on pian tulossa. Tämä kävi ilmi Yhdysvaltain vierailusta. Yhdysvallat ajattelee, että siellä on hyvin korkeatasoiset vaatimukset, mutta se, että ne eivät ole ihan samanlaiset kuin meillä, johtuu lähinnä siitä, että on erilainen oikeushistoria, erilainen suhtautumistapa, rajatarkastuksia ja niin poispäin. Eli minä kyllä aion paneutua tähän hyvin tarkkaan ja sitten voin täysin puoltaa sitä, mitä edustaja Foss hetki sitten sanoi. Jos ajatellaan lisäarvon aikaansaamista, tarvitaan tietoa ja tietoa on käytettävä vastuullisesti silloin, kun torjutaan terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta yleensä, mutta me täällä parlamentissa, meidän tehtävämme on saada aikaiseksi tasapaino tämän tarpeen välille ja kansalaistemme eh, tarpeiden ja arvojen välille. Näin olemme tähän asti tehneet ja jatkossakin pyrin toimimaan näin. Kiitos. Eh, Kiitos. Tämä vierailuhan eh, no, no, nostatti isin kysymyksiä näistä yhteisistä nimittäjistä koskien tietosuojaa pitää pyrkiä etsimään periaatteen vastauksia ja, ja ratkaisuja. Edustaja Ladford, kiitos puheenjohtaja. Komission vastaus turhautti parikin, parillakin tavalla. Ensinnäkin kun todettiin, että minkä näköistä tämä PNR-osastolla ei ole mitään viisa, viisumivapauskysymyksiin, ei se nyt, tämä ei oikein nyt mene läpi, koska PNR-kysymykseen liittyy juuri pohdiskelu siitä, että mitä kahdenvälisissä neuvotteluissa, PNR-järjestelyissä ja neuvotteluissa on tekeillä. Eiköhän tuo nyt ole aika relevanttia näiden neuvotteluvaltuuksien ja ja muiden äh, tiedonantoon liittyvien seikkojen kannalta. Mieluummin ehkä en, ennemmin pikemmin kuin myöhemmin voisimme saada jonkunnäköistä selvyyttä tästä. Ja sitten toivottavasti Sophie muistuttaa meitä siitä, mikä mikä tämä lainsäädännöllinen muutos, muutostilanne Yhdysvalloissa on. Tietysti kun tämä on nyt julkisesti esitetty kysymyskin, niin olisi hyvä saada julkisesti muotoiltu vastauskin, eikä vain kahdenvälisesti esittelijä. Toivottavasti esittelijä meitä, meitä muistuttaa siitä – <clears throat> että se ei nyt riitä, että selitetään, että ei, ei nyt voi puhua tästä, kun tämä on valiokunnan kokous. No niin, kiitos, sanoo puheenjohtaja Tavares. Madam President, I'm relative... Kiitos puheenjohtaja. Olen tässä asiassa vasta aika vähän aikaa mukana, koska nyt ryhmämme alkuperäinen varjoesittelijä. Voisin vain sanoa, että Washingtonin vierailusta on ollut hyötyä. Me näimme ne paikat, jossa PNR-tietoja käsitellään. Näin ei ole tapahtunut esimerkiksi SWIFT-tietojen osalta. Tuolloin Yhdysvallat pyysi meidän tietojamme, mutta ei kuitenkaan tässä sitten antanut mahdollisuutta tutustua niihin tiloihin, joissa tietoja käsiteltiin. Eli kyllä haluaisin minäkin kiittää Sofita kaikesta siitä, mitä hän on hyvin avoimesti ja rakentavasti tehnyt ja yhteistyöstä varjoisettelijöiden kanssa. Ja odotamme mielenkiinnolla tulevia mandaatteja. Kiitos. Sofi, haluatko sinä vetää tämän yhteen? jo lyhyesti puheenjohtaja komissiolle mehän parlamenttina yksimielisesti pyrimme, pyrimme olemaan avuksi suorasukaisella tavalla. Me, minusta me on tosi ärsyttävää, kun me joudumme nyhtämään äh, kaksinkäsin tietoa neuvostolta ja komissiolta tästä asiasta. Mitä, esimerkiksi mitä tulee tähän yksityisyyden suoraan, täytyy paperistani tarkistaa. Mutta muistaakseni, käsittääkseni en ole saanut mitään vira, virallista vastausta, jotain epä, epävirallista äh, postia on tullut ja epävirallisia arvioita erilaisilta oikeudellisilta yksiköiltä. Yksi on yhtä mieltä, toinen toista. Haluaisin jonkun yhdenmukaisen äh, kannan. Eli esimerkiksi 2007 äh, kuulemma on jo hahmoteltu uudistuksia yksityisen suojaan lainsäädäntöön siis kuukauden sisällä. Niin kuin Yhdysvallat sanoi, että ihan se, selvähän se on, kun tämmöinen kehityskulku on päällä. Toisin kuin meillä. Emme enää ole saanut ainakaan vasta- vastaavanlaiseen kysymykseen vastausta. Esimerkiksi mitä tulee uuteen, uuden, uusiin kohdennusmääräyksiin. Mihinkään näihin kysymyksiin, joita päätöslauselimessa me sinnikkäästi nostamme esille Eh, tässä voisiko joku ystävällisesti vastata, että mistä, missä se ero on, missä se piilee. Voi olla, että se on ihan päiväselvä asia, kunhan joku sen vaivautuu sen selvittämään. Me 2003 vuodesta lähtien tätä tivanneet, että mikä on APR ja PNR eh, tietojen välinen ero esimerkiksi. Nämä viisumivapauskysymyksetkään ole mitään uusia. Niitä on eh, luettavissa monista, monien päätöslausumien hänestä että minä yritän olla miellyttävä, mikä ei tule ihan luonnostaan minulta että ymmärtäkää, arvostaa. Mitä tulee näihin äh, viisumivapausasioihin, pari vuotta sitten ajat päätettiin, että lähdetään tällaista kahden raiteen tietä etemään. Ensinnäkin äh, hyväksyttiin, että Yhdysvallat neuvotteli jäsenmaiden kanssa käytäviä neuvotteluja siksi, koska Yhdysvallat eivät hyväksyneet, hyväksyneet sitä, että Euroopan unioni puhuisi yhdellä äänellä. Heillä oli äh, pitkä, pitkä liuta kriteereitä ja ehtoja jotka, joiden, jotka, jotka jäsenmaiden oli täytettävä voidakseen säilyttää viisumivapautensa. Siihen, siihen kuului, kuului, sisältyy paitsi tehostetut turvatoimet lentokentillä. Esimerkiksi auton ajoneuvorekisteritieto saaminen, tieto, eri, passitietokannat, erilaiset hylätyt, hylätyt turvapaikkahakemuspäätökset, ja Eurodakin ja muun kaltaiset tietokantoihin pääsy. Sen lisäksi saavat meidän pankkitietojen Swiftin kati voivat keske, siepata EUn sisäistä televiestintää ja samoin sitten tietenkin Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikennettä Eurooppaan seurata. Eli mitä vielä? Mitä he vielä voivat haluta? Eli tässä Onko liikaa pyydetty, että saisimme vastauksen pariin yksinkertaisen kysymykseen? Meillä oli takaraja asetettuna heinäkuun puoliväliin, jos komissio ei siihen siinä pystyy pitäytymään. Emmekä voisi silti saada sitten vastaukset kysymyksiimme ilman, että niitä täytyy kerta kerran jälkeen toistaa. Ja jos todellakin sitten 7. syyskuuta saamme nämä asian paperit neuvostolta ja komissiolta, saammeko lupauksen, lupaukset siitä, että ne seitsemäs päivä ovat valmiit. No niin, puheenjohtaja. Meillä sama kokemus ollut äh, SWIFT-sopimuksestakin. Äh, äh, tarkoitushan oli, että me todellakin puhuisimme sitten yhdellä äänellä. Ja, ja Yhdysvalloilta on oma aikansa mennyt tämän, tämän asian oivaltamiseen. Tämä koskee myöskin päänäytiä. Oh, herra Almeida, voitteko nyt sitten vastata näihin kysymyksiin? I'll try to be as adorable as I can. Yritän olla niin hellyttävä kuin vain voin ja miellyttävä. Edustaja Fossin kysymykseen, joka koski sitä, että tietosuojastandardit ovat erilaisia EU:ssa ja Yhdysvalloissa. No totta, näin on. Ne ovat erilaisia, siksi tarvitsemme näitä neuvotteluja. Ja näin ehkä ajattelette sitten, että no miksei riittäisi yhdet neuvottelut ja saataisiin aikaisiksi yleinen sopimus Yhdysvaltain kanssa tietosuojan liittyen ja näin saataisiin asiaa ratkottua loppu iäksi ja ei tarvitsisi erikseen neuvotella eristä sopimuksesta. No minusta tarvitaan molempia. Tarvitaan ehkä yleistä välinettä, jotta voidaan saada aikaiseksi puitteet ja määritellä ne periaatteet, joiden mukaisesti Atlantin molemmin puolin voidaan toimia. Mutta on kuitenkin joitain seikkoja, jotka pitää jättää kuhunkin erilliseen neuvottelun. Esimerkiksi jos ajatellaan tietojen säilyttämisaikaa, jos tietoja lähetetään tiettyyn tarkoituksiin, niin on vaikea sanoa noin yleisesti abstraktilla tasolla, kuinka pitkään niitä voidaan säilyttää, jos ei tiedetä mitä varten näin tehdään. Ja näin yleisessä sopimuksessa ei voitaisi asiaa koskaan ratkoa Yhdysvaltain kanssa. Ja sitten toisaalta yleinen tietosuoja järjestely Euroopassa ei pysty myöskään määräämään poliisivoimille sitä, kuinka pitkään tietoja pitää säilyttää. Sanotaan vain niin pitkään kuin tarve vaatii ja tämä tarve pitää määritellä ainakin erikseen kullakin kerralla erikseen, kuten esimerkiksi TFTP SWIFT-yhteydessä tai sitten niissä neuvotteluissa, jotka halutaan aloittaa mahdollisimman nopeasti syyskuun 7. päivän jälkeen. Eli minusta on siis olemassa tässä selvä tilaus sekä yleisille että erityisille sopimuksille. Ja sitten siihen, mitä edustaja Kirkhoff sanoi, no kyllä tarvitaan todellakin yhteistä nimittäjää tähän ja siksi tarvitsemme säännöt siitä, mitkä ovat ne yleisehdot, joiden pohjalta voimme muiden maiden kanssa neuvotella PNR-sopimukset. Näin neuvotteluissa voitaisiin sanoa, että tämä on EUn minimitaso, näin ei pitäisi mennä sitten kussakin neuvotteluyhteydessä yksityiskohtiin erikseen. Meillä on siis tällaiset yleiset puitteet, jonka pohjalta voidaan toimia, koska meillä on nyt Yhdysvaltain, Australian ja Kanadia, Kanadan neuvottelut olemassa. Me emme tiedä, mitkä muut maat ehkä kahden, kolmen, neljän, viiden vuoden kulossa pyytävät meiltä PNR-tietoja. Ja tässä tulee ehkä vielä yllätyksiä eteen. Ja sitten yhteydet viisumivapautuksiin ja kahdenvälisiin sopimuksiin Yhdysvaltain ja joidenkin jäsenvaltioiden välillä viisumivapautusten ja PNRn osalta. Valitettavasti en nyt pysty tähän vastaamaan, minulla ei ole tarpeeksi tietoa asiasta, mutta kerro tämän eteenpäin komissiolle kyllä tämän kysymyksen niin, että kohta saatte siihen kunnon vastauksen. Minulla ei kuitenkaan ole kaikkia tietoja käytettävissäni. Enkä pysty antamaan teille kuvasta siitä, mitä te kaipaatte. Ja sitten muutokset helmikuun yksityisyyslakiin. Minulle komission palvelut ovat kertoneet, että Yhdysvaltain lakimuutoksen tarkoituksena oli yksinkertaisesti se, että yksityisyys lakiin otettaisiin mukaan poikkeuksia yksilöiden oikeuksiin ja ne ovat hyvin samantapaisia poikkeuksia ja rajoituksia kuin EU-sakin on poliisitarkoituksiin aina silloin, kun kyseessä ovat tietosuojaa säännöt. Esimerkiksi EU-ssa poliisin ei ole pakko antaa tietoa rikoksista epäilylle siitä, mitä tietoja heidän osalta on tallennettu tai säilytetty. Ja minulle on kerrottu, että Yhdysvaltain lakimuutokset ovat hyvin samantapaisia kuin ne poikkeukset, mitä meidän tietosuoja on lain täytäntöpanon osalta. Minä aion kertoa komission jäsen Malmströmille, että toivotte tietoa tästä asiasta virallisesti, ettekä vain epävirallisesti, niin kuin on ilmeisesti tähän mennessä toimittu. Ja multa osin toimitan perille myös sen viestin, että täällä on tiettyä turhautumista ja aikaisemminkin olen tällaista teiltä kuullut, mutta minä en nyt tähän pysty tämän enempää lisäämään. Kiitos. Thank you very much and we are really hoping. Kiitos todellakin ja toivomme todellakin saavamme vastauksia kysymyksiimme lähitulevaisuudessa. Kiitos. Nyt sitten esityslistalla eteenpäin. Seuraavassa pitäisi puhua takaisinottosopimuksia koskevien neuvottelujen tilanteesta – Tämä on suljetun ovin käytävä keskustelu. Pyydän ylimääräisiä henkilöitä poistumaan, jos heitä on, näkyy olevan.